Hyvää iltapäivää kaikille. Eh, tarkoitus on, että aloitamme ihmisoikeusalivaliokunnan kokouksen ja toivotan kaikki vieraat tervetulleeksi ja, ja on mukava nähdä, että kollegat ovat täällä paikalla. Haluaisin tehdä muutamia ilmoituksia ennen kuin menemme päivän pääohjelmaan. Ja sanon vain lyhyesti, että meillä on tänään siis kaksi pääasiaa. Meillä on eh, ilo saada tänne vieraaksemme YK on ihmisoikeusneuvoston puheenjohtaja Belgian suurlähettiläs Van Möven. Tervetuloa. Käymme teidän kanssanne mielenkiintoisen keskustelun siitä, mitä ihmisoikeusneuvostossa tapahtuu. Ja mehän olemme aina hyvin tiiviisti seuranneet ihmisoikeusneuvoston tapahtumia. Ja sitten toisekseen meillä on herra Kukanin, kollega Kukanin johdolla kuuleminen länsi balkanin tilanteesta. mutta nyt muutamia ilmoitusasioita jos sallitte. Eh, tänään on kulunut kaksikymmentä vuotta berliinin muurin murtumisesta ja meidän kaikkien on hyvä muistaa se että se oli myös erittäin merkittävä ihmisoikeuspäivä jolloin ddrn kulissit romahtivat ja, ja ihmiset saivat oikeuksia. tietenkään muuri ei ole henkisesti täysin poistunut ja idän ja lännen välillä varmasti on monenlaisia kahtiajakoja, mutta voimme kuitenkin olla tyytyväisiä siitä, että, että ihmiset ottivat vallan režiimiltä, joka polki heidän oikeuksiaan ja että tämä kaikki tapahtui verettömästi ja tärkeä päivä. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että keskiviikkona 11. päivä marraskuuta täällä parlamentissa on virallinen tilaisuus, jossa keskustellaan Keski- ja Itä-Euroopan maiden demokraattisesta muutoksesta 20 vuotta sitten. Ja siellä muun muassa 89 nuorta, jotka ovat syntyneet marraskuussa 89 27 EU-jäsenmaasta, keskustelevat parlamentin puhemies Busekin ja varapuhemiesten kanssa Eh, siitä, mitä Eurooppa merkitsee heille. Siis eh, keskiviikkona kello kymmenen eh, huone A5G3. Ja sitten iltapäivällä puhemies Busek avaa näyttelyn 20 vuotta sitten tapahtuneiden tapahtumien johdosta Eurooppa kokonainen ja vapaa vuosina 1989-2009 ja tässä tilaisuudessa on myös paikalla tekin entinen presidentti Václav Havel. Ehm, ja sitten kello kolme pidetään virallinen seremonia täysistuntosalissa, jolloin me siis aloitamme miniistunnon. Ja siellä puhuu eh, paitsi meidän oma miehemme Busek, niin myöskin eh, Václav Havel pitää siellä puheen. Ja tämä tästä tärkeästä merkkipäivästä. Mutta sitten ihan lyhyesti koitan selostaa joitakin tapahtumia edellisen alivaliokunnan kokouksen jälkeen. Ehm, meillä on tärkeä tilaisuus muodostaa suhteet Yhdysvaltain uuteen hallintoon ja näissä merkeissä kävin keskustelemassa ehm, Yhdysvaltain lähetystön ehm, sen vanhemman diplomaatin kanssa Eh, siitä, että voisimme mahdollisesti saada tänne Brysseliin jossain vaiheessa vieraaksemme eh, Yhdysvaltain uuden eh, ihmisoikeusvastaavan Assistant Secretary of State for Human Rights. Hänen nimensä on Posner ja hän on tullut kansalaisjärjestöstä nimeltä Human Rights First. Uskon, että tämä olisi erityisen hyödyllistä, koska meillähän on suunnitelmissa se, että, että alivaliokunta lähettäisi pienen delegaation ensi vuonna Washingtoniin. Sitten eh, muistatte, että meillä oli Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari Hammarberg vieraanamme Strasbourgissa. Ja tästä sitten seurauksena on se, että, että eh, minä ja sitten Libe-valiokunnan puheenjohtaja Lopes, Lopes Aguilar, me olemme saaneet eh, kutsun tulla keskustelemaan yhteistyöstä ja näkemyksistämme ihmisoikeustilanteesta 27 EU-maan eh, Euroopan neuvoston suurlähettilään kanssa Strasbourgiin maanantaina 23. päivä eh, marraskuuta. Ja täytyy sanoa, että yhteistyönäkymät Euroopan neuvoston suuntaan mielestäni ovat aivan erinomaiset ja voimme varmasti saada ihmisoikeuskomissaari Hammarbergin myös ainakin noin puolen vuoden kuluttua uudestaan vieraaksemme kokoukseemme. Eh, no sitten Kävin, kävin lyhyellä käynnillä Haagissa kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, kun satun olemaan kaupungissa muutenkin. Ja oli erittäin mielenkiintoista tavata presidentti Song ja, ja apulaispääsyyttäjä rouva Fatu Bensouda. He tuntuivat olevan hyvin iloisia siitä, että Euroopan unioni tukee kansainvälistä rikostuomioistuinta paitsi henkisesti, niin myös aineellisesti ja me kuulimme siitä, että ensi keväänä pidetään Kampalassa Ugandassa tällainen ICC-sopimuksen eli, eli Rooman sopimuksen tarkistuskonferenssi. Se on joskus puolivälissä ensi vuotta. Ja me voimme varmasti saada presidentti Songin tänne ennen tätä tarkistuskokousta kertomaan, mistä siellä on kyse. Sitten haluaisin mainita teille, että kun meillähän oli täällä venäläisiä ihmisoikeuspuolustajia syyskuun lopussa, niin he jättivät meille tällaisen jättimäisen dokumentaation Tsetseenian sotien ihmisoikeusrikkomuksista. Kaksi punakantista kirjaa, 1200 sivua. Minä kannoin yhden tällaisen aika painavan e, e, kopion mukanani sinne ihmisoikeustuomioistuimeen ja, ja jätinkin sen varapääsyyttäjälle ajatellen, että jonain päivänä ehkä kansainvälisen oikeuden porsaanreiät on tukittu ja, ja, ja tällaiset vakavat ihmisoikeusrikkomukset ja sotarikokset, joita myös Tsetseniassa on tapahtunut, niin tulevat kansainvälisesti tuomittaviksi. Mutta tämä oli tietenkin täysin epävirallista. Eh, sitten haluaisin mainita, että seuraavana asiana, että, että Turkki-delegaation puheenjohtajan Helen Flotren kanssa olemme ottaneet kantaa tilanteeseen, joka syntyy, kun ähm, Sudanin presidentti al-Bashir vierailee tällä viikolla Turkissa. Äh, ja jos nyt ajattelee, että, että Turkki on äh, äh, maa, joka käy neuvotteluja EU-jäsenyydestä ja EUn tuki ICClle on, on todella tärkeää, niin voimme nyt sitten nähdä, miten, miten jäsenneuvotteluja käyvä Turkki suhtautuu tähän tilanteeseen, jossa jossa on olemassa voimassa kansainvälinen pidätysmääräys Sudanin presidentti al-Bashirista, jotta hänet saataisiin kansainvälisen rikostuomioistuimen haagiin. Vielä muutamia asioita lyhyesti. Uskon, että, että herra Kazak haluaisi, haluaisi hieman selostaa, mitä hiljattain pidetyssä EUn ja Turkin välisessä yhteisparlamentaarisessa kokouksessa tapahtuu, niin herra Kazak, otatteko nyt puheenvuoron? Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще ви запозная с... Puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Haluaisin esitellä teille henkilökohtaiset päätelmäni. Sen jälkeen, kun pidimme kokouksen Ankarassa, se oli Euroopan unionin ja Turkin välinen kokous jossa käsiteltiin erityisesti näitä neuvotteluja. Tehän tiedätte, että ähm, Euroopan unionilla on äh, kertomus, joka koskee Turkkia ja Länsi-Balkaneita. Kertomus on julkaistu samoin kuin äh, strateginen asiakirja koskien laajentumista 2009-2010. Keskustelimme hyvin laajasti näistä, näihin liittyvistä ongelmista turkilaisten kollegoidemme kanssa. Keskustelimme erityisesti poliittisista täytäntöönpanokriteereistä liittymistä varten ja erityisesti vielä ihmisoikeuksista. Euroopan parlamentin valtuuskunta totesi tyytyväisenä, että kehitystä on tapahtunut. Pääministerin politiikka on johtamassa kohti demokraattista avoimuutta, avoimuuden lisääntymistä kaiken kaikkiaan. Kävimme laajoja keskusteluja pitkään olemassa olevista ongelmista josta kuitenkaan ei ole keskusteltu avoimesti. Hallitus päätti, että kurditoisin ajattelijat voivat palata maahan. Tehän tiedätte, että Turkin hallitus taistelee erilaisia kurdiliikkeitä vastaan. Kyseessä on itse asiassa siviilisota, jota ei kuitenkaan kutsuta tällaiseksi. Se on aiheuttanut paljon uhreja mutta nyt on otettu askel eteenpäin. Olemme tyytyväisiä siitä, että vuoropuhelu on nyt aloitettu eri uskonnollisten vähemmistöjen kanssa. Toki vieläkin suuria ongelmia on olemassa, erityisesti mitä tulee eri uskonnollisten yhteisöjen omaisuuksiin, erityisesti kristittyjen tilanteeseen. Kritiikkiä esitettiin. tiettyjen sanktioiden määrämisen jälkeen. Ne kohdistuivat tiettyyn suureen turkkilaiseen mediaryhmittymään. Kiinnitimme huomiota tähän asiaan, joka merkitsee lehdistön vapauden ja sananvapauden rajoittamista. Kollegamme ottivat esille miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun ja kiinnittivät huomiota tiettyjen haavoittuvien ryhmien kohteluun, kuten homoseksuaalisten henkilöiden tai muiden kohteluun. Viittasimme myös järjestäytymisen vapauteen, järjestäytymisvapauteen, ammattiyhdistysvapauteen. Kaikki näihin ongelmiin viitattiin ja me todella korostimme näitä ongelmia ja pyrimme laatimaan yhteisen julkilausuman ihmisoikeuksista, mutta valitettavasti emme saaneet aikaiseksi konsensusta. Jonkinlaista jännitettä turkkilaisten kollegoiden kanssa oli nähtävillä. Me itsekään emme olleet aivan yhtä mieltä, joten emme loppujen lopuksi voineet julkistaa yhteistä ähm, päätöslauselmaa tässä puheenjohtaja näistä ongelmista. Kiitos varapuheenjohtaja Kasat tästä selostuksesta. Jos herra Obios olisi täällä, niin minä pyytäisin häntä puhumaan hiukan siitä, kun hän oli mukana hiljattain AFETin delegaation mukana Madridissa, joka edustaa siis tulevaa puheenjohtajamaa tai maan pääkaupunkia. Mutta herra Obios ei taida nyt olla täällä. On pyydettävä vielä teiltä hieman kärsivällisyyttä, koska nyt tapahtuu niin paljon. Koitan olla kuitenkin lyhytsanainen. Perjantai joulukuun neljäs päivä on, on meille kaikille täällä parlamentissa sillä tavoin hyvin tärkeä päivä, että silloin järjestetään komission tulevan varapuheenjohtajan korkean edustajan haastattelu. Ja olisi varmasti hyödyllistä olla paikalla. Tämä siis tapahtuu ulkoasiain valiokunnassa, mutta meistähän suurin osa on siellä aktiivisia, niin voimme varmasti panna tämän merkille ja, ja todella nostaa ihmisoikeuskysymykset siellä vahvasti esille. Sitten haluaisin seuraavaksi mainita, että kun viime kokouksessa otettiin esille, tai ehkä sitä edellisessä jo, tämä Uzbekistanin asevientikielon purkaminen, niin sehän sitten poistettiin. EUn ulkoministerit päättivät 27. lokakuuta, että tämä asevientikielto Uzbekistaniin poistetaan. Ja kävin tästä valiokunnan jäsenten pyynnöstä pientä keskustelua Ruotsin Eurooppa-ministeri Malmströmin kanssa ja Ähm, hän sitten vakuutti, että, että kyllä sinne jotakin muitakin viestejä täytyy lähettää, eh, mutta että tämän kiellon purkamista ei mikään estä, koska yksikin jäsenmaa riittää siihen, että se todellakin puretaan ja näin siis tapahtui. Mutta jos nyt katsotte sitä eh, neuvoston päätelmiä tästä, niin, niin voitte nyt todeta, että se on ristiriitainen, koska samalla puretaan asevientikielto ja sitten kuitenkin luetellaan ainakin kymmenen erilaista vakavaa näkökohtaa Uzbekistanin ihmisoikeustilanteeseen, jolloin meidän täytyy nyt seurata tätä tilannetta että jos Uzbekistan ei jatkossakaan kunnioita kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita, niin meidän täytyy vaatia sitten neuvostoa puuttumaan tilanteeseen. Sitten seuraava asia. Täällä kävi mielenkiintoinen ryhmä, nimittäin Pohjois-Koreasta paineita ihmisiä, jotka ovat tämän, tämän tota leirijärjestelmän uhreja ja, ja oli tällainen avo, avoin tapaaminen, johon tosin kovin moni ei, ei päässyt osallistumaan, mutta eh, sen järjesti Christian Solidarity Network eh, ja me saimme hyvin, hyvin mielenkiintoisia todistajan lausuntoja siitä, mitä Pohjois-Korean vankiloissa ja, ja leireillä ja pakkotyösiirtoloissa tapahtuu. Ja tästä syntyi sitten sellainen ajatus, että, että kun meillä on ollut ajatuksena ensi vuonna tarkastella hiukan Pohjois-Korean tilannetta, niin voisimme ehkä kutsua YK erityisraportoijan herra Vitit Muntarbornin tänne kertomaan Pohjois-Korean ihmisoikeustilanteesta eh, ja siitä, miten, miten, tämä kaikki liittyy kansainväliseen rikostuomioistuimeen ja, ja miten kansalaisjärjestöt toimivat pohjoiskorealaisten hyväksi. Että tällainen tapahtuma oli. Eh, sitten Seuraava asia. Viime viikolla on pidetty Tukholmassa EUn ja Venäjän väliset ihmisoikeuskonsultaatiot ja me saamme sitten täällä suljetussa kokouksessa tällaisen debriefingin näistä konsultaatioista 30. päivä marraskuuta, että varmasti viimeaikaisten tapahtumien valossa tämä kiinnostaa valiokunnan jäseniä. Ja on todella murheellista todeta, että, että e, oppositio e, on kuulunut Maksarit Ausev murhattiin raasti Ingusiassa 25. päivä lokakuuta ja otin tähän sitten e, julkisesti kantaa ja olen ollut yhteyksissä ingusialaisiin oppositioaktiiveihin, jotka todellakin toivovat, että parlamentti lähettäisi sinne delegaation. Meidän täytyy mielestäni voida tästä keskustella, vaikka se ei olekaan tällä hetkellä missään meidän ohjelmissamme. Mutta tilanne on siis äärimmäisen vakava Pohjois-Kaukasuksella. Sitten toivottavasti moni pääsee mukaan ensi viikolla tapaamaan herra Milinkevitsiä, siis Valko-Venäjän oppositiojohtajaa, joka sai Saharovin palkinnon vuonna 2006. Varapuheenjohtaja Gzib on kutsunut hänet ja hänen, hänen tovereitaan tänne. Ja te olette siis kaikki saaneet tai saamassa kutsun 17. päivä marraskuuta kello 16.30. Milinkievits on nimenomaisesti halunnut tavata myös Druan edustajia. Sitten voi olla, että en nyt ehdi tässä sen kummemmin kommentoida meidän täysistuntomme näitä ajankohtaisia ihmisoikeuspäätöslauselmia. Te olette kaikki olleet niissä aktiivisia. Eh, mainitsen vain, että, että äsken luonani kävi Ginean eh, ministeri ja, ja ilmoitin täysin olevani EUn virallisen linjan kannalla. Me nyt voimassa ovat sanktiot ja, ja me odotamme, että, että Ginean eh, tämä sotilasjunta täysimääräisesti sitten selvittää, mitä tapahtui 22. päivä syyskuuta Konakrissa, jossa rauhanomaisia mielenosoittajia tapettiin ja on kuultu hälyttäviä uutisia joukkoraiskautta ja, ja monenlaisista julmuuksista. Ja tiedossamme on, että vielä tänäkin päivänä ihmisoikeuspuolustajia siellä jatkuvasti vainotaan ja oppositiojohtajia on lähtenyt maasta, koska he pelkäävät turvallisuutensa puolesta. Eli tällainen surullinen tilanne jatkuu. Nyt luulen, että alamme olla valmiita ja, ja voin sitten varmasti siirtyä kohtaan neljä, joka käsittelee YK on ihmisoikeusneuvostossa tapahtuvia ähm, asioita. Ja tässä, kuten alussa sanoin, niin meillä on täällä suuri ilo saada vieraksemme äh, suurlähettiläs Alex van Möven, Eh, joka eh, Belgian eh, edustajana tällä hetkellä johtaa YK :n ihmisoikeusneuvostoa. Oikein paljon tervetuloa. Sitten meillä on myöskin täällä paikalla Erik, herra Erik Tistunet, joka on ihmisoikeuskomissaarin toimiston tätä ihmisoikeusneuvostoa edustavan osaston päällikkö. Ja meillä on myös kansalaisjärjestöedustaja, joka varmasti esittäytyy myöhemmin. Tarkoitushan oli, että me käymme tämän keskustelun jo lokakuun puolivälissä, mutta e, kuten muistatte, niin e, suurlähettiläs Van Möven joutui sitten erittäin tärkeässä asiassa pysymään omalla kotikentällään. Käsitteillä oli Goldstonein raportti, joka meitä toki kovin täällä kiinnostaa ja se varmasti tulee keskustelussa esiin. E, mutta meille on erityisen tärkeää, että meillä on hyvät ja aktiiviset suhteet ihmisoikeusneuvostoon ja me myöskin säännöllisesti lähetämme aina delegaation sinne. Äh, mainitsen vielä, että, että äh, tammikuussa 2009 Euroopan parlamentti on, on hyväksynyt niin sanotun Anrikinen raportin, joka koskee äh, YK ihmisoikeusneuvoston kehitystä, mukaan lukien Euroopan unionin rooli siinä. Ja se on, tämä on jaettu teille materiaalin mukana. Mutta nyt sitten voisimme tosiaan antaa ensimmäiseksi puheenvuoron suurlähettiläs Van Mövenille. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään kokouksessanne. Ja on erittäin hyödyllistä käydä tämän tyyppistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa. Ja on erittäin tärkeää, että minä voin tuoda teille näkemyksiäni ihmisoikeusneuvoston näkökulmasta. Ja te jatkuvasti olette sitoutuneet ihmisoikeuksien edistämiseen ja suojeluun, perusvapauksien suojeluun ja muuhun neuvoston tekemään työhön. Me olemme YK keskeisin ihmisoikeuselin ja meille on sekä etuoikeus että haaste tehdä työtä tällaisessa hallitusten välisessä elimessä ja samalla vastata sitten monien tarkkailijajäsenten odotuksiin. Sen jälkeen, kun neuvosto meidät perusti päätöslauselmallaan 6251, maaliskuussa 2006 ihmisoikeusneuvosto on tehnyt paljon ja saanut paljon aikaan. Se on saanut aikaan sopimuksen institutionaalisista asioista ja me jatkamme mandaattimme toteutumisen seurantaa. Me säännönmukaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa nostamme aina ihmisoikeuskysymyksiä esille, käymme vuoropuhelua erilaisten riippumattomien asiantuntijoiden kanssa ja me olemme ottaneet kantaa useisiin ihmisoikeuskysymyksiin ja estäneet niiden eskaloitumisen. Tällä hetkellä yli 80 maata on vapaaehtoisesti osallistunut tähän yleiseen säännönmukaiseen katsausjärjestelmään. Tässä on mukana myös 11 EU-jäsenmaata. Ja me Tuemme instituutioiden kehittämistä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme siihen, että saamme aikaiseksi konkreettisia tuloksia. Vastikään palasin New Yorkista, jossa esitin neuvostomme kertomuksen yleiskokoukselle ja voin todeta, että vuodet 2008 ja 2009 olivat hedelmällistä aikaa työskentelymme kannalta. Me saimme aikaiseksi paljon todellisia tuloksia ja tämän lisäksi me pystyimme myös innovoimaan ja kehittämään toimintaamme. Vähän yksityiskohtaisemmin haluaisin kertoa teille 12 kokouksemme saavutuksista. Ja viimeinen kokous pidettiin 2.10.2009. Minulla oli tuolloin ensimmäinen kerta, tai ensimmäinen tilaisuus johtaa puhetta kokouksessa. Se oli haastavaa, mutta mielestäni kokouksen lopputulema oli myönteinen. 12 kokouksen ajan neuvostomme keskusteli useista korkean tason raporteista ja kävimme vuoropuhelua eri tahojen kanssa, mukaan lukien esimerkiksi YK erityisedustajan kanssa, joka käsittelee lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin ja myös ähm, Somalian, Somalian ihmisoikeuksien edustajan kanssa. Käsittelimme maahanmuuttokysymyksiä ja erityisesti keskityimme näihin yleisiin säännönmukaisiin katsauksiin ja siihen järjestelmään. Haluaisin kiinnittää huomiotanne kahteen erinomaiseen riippumattomaan asiantuntijaan, jotka on nimetty tarkkailemaan ihmisoikeustilannetta Sudanissa. Ja <clears throat> tämän lisäksi Somalian ja Kambodjan ihmisoikeusraportoijien mandaattia on pidennetty ja mandaattia jatketaan myös Burundissa. Neuvosto saa sitten Rovan Nadibileiltä säännönmukaisia raportteja ihmisoikeuskysymyksistä, hän on siis korkea edustaja, jotka ovat hyödyllisiä ihmisoikeustyön kannalta. EU on laatinut äh, päätöslauselman poliittisten vankien oloista Burma Myanmarissa ja tämä sai kannatusta taakseen ja on tehty yhteistyötä myös Hondurasissa toimivan ihmisoikeusryhmän kanssa. Ja olemme keskustelleet Richard Goldstonein raportista ja olemme pyrkineet käymään rakentavaa vuoropuhelua kaikkien missiolle osallistuneiden tahojen kanssa ja olemme laatineet myös päätöslauselman ihmisoikeustilanteesta miehitetyillä palestinalaisalueilla ja Itä-Jerusalemissa. Ja tätä on käsitelty 12 neuvoston kokouksen ajan. Neuvosto pyrkii jatkamaan kolmannella toista kokouskierroksellaan ensi vuoden maaliskuussa Goldstonein raportin seurantaa. Ja näiden UPR-raporttien lisäksi 16 katsausta hyväksytään kokousten yhteydessä Afganistanista, Vanuatusta, Chilestä, Vietnamista ja Jemenistä, eli hyvin eri puolilta maailmaa. 31 asiakirjaa hyväksyttiin kokousten päätteeksi ja nämä käsittelivät hyvin monia asioita. Esimerkiksi päätöslauselma ilmaisunvapaudesta, naisten syrjinnästä ja, ja oikeuksista puhtaaseen veteen ja sanitaatioon ihan muutama mainitakseni. Minun mandaattini aikana neuvoston jäsenet ovat yhteisymmärryksessä hyväksyneet päätöslauselman, jonka tarkoituksena on tarkastella ja seurata neuvoston työtä. Neuvoston puheenjohtaja on luvannut käydä keskusteluja katsauksen tai tarkistuksen menettelytavoista ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Tämän päätöslauselman mukaisesti aion keskustella katsausprosessista äh, asianmukaisesti ja aion tehdä sitten ehdotuksia päätöslauselman 251 mukaisesti mandaattini toisella kaudella. Ja pyrin tekemään kaikkeni, jotta nämä keskustelut voidaan käydä rakentavassa hengessä, jotta sitten ensi vuonna nimitettävällä seuraajallani on hyvät oltavat ja aiomme myös käydä jatkuvaa vuoropuhelua alueellisten ryhmien ja muiden sidosryhmien kanssa, kuunnella niiden näkemyksiä ja ehdotuksia. Kun jatkamme työmme ja työmenetelmiemme kehittämistä, katsausprosessi ei saa tästä syystä hidasta, hidastua, eikä myöskään mandaatin täytäntöönpanoa saa hidastaa. Tähän aion kiinnittää erityistä huomiota ja aion vaatia, että kaikki asianosaiset kantavat osansa vastuusta. Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, ihmisoikeusneuvosto toteuttaa mandaattiaan siten kuin yleiskokous on sen määritellyt. Se kokoontuu useaan otteeseen eri kokoonpanoissa ja jatkaa ihmisoikeuskysymysten käsittelyä. Toivon, että jatkatte neuvoston työskentelyn seuraamista yhtä tarkasti kuin tähänkin asti ja tutustutte sen työhön tähän mennessä. Ja minä olen suurella kiinnostuksella lukenut raporttinne neuvoston toiminnasta ja sitten myös parlamentin ihmisoikeustyöstä, joka tammikuussa julkaistiin. Ja olen hyvin tietoinen siitä, että joskus olette olleet pettyneitä neuvoston joihinkin saavutuksiin. Ja tässä minä pyrin tähän kiinnittämään huomiota ja kiinnittämään huomiota siihen, että ne asiat, joita te pidätte vähän heikkoina, niin niihin aiotaan kiinnittää huomiota, jotta voi, työskentelymme voisi vastata odotuksianne jatkossa. Ja minä uskon, että käytämme nämä mahdollisuudet hyväksemme, jotta voimme parantaa neuvoston työskentelyä mandaatin jatkokaudella ja pyrimme tekemään kaikkemme, että ihmisoikeuksien puolustajat voivat jatkaa työtään ja että ihmisoikeuksia kunnioitetaan entistä paremmin eri puolilla maailmaa. Ja yleiskokous on pitkällisten neuvottelujen jälkeen vuonna 2006. Ja sen tarkoituksena on siis edistää ihmisoikeuksia, edistää niiden suojelua ja edistämistä kaikkialla maailmassa. Ja tässä on tärkeää, että ihmisoikeusneuvostolla on keskeinen paikka YK toiminnassa. Sillä on selkeä mandaatti ja myös tarvittavat resurssin, resurssit, jotta se voi mandaattiaan asianmukaisesti toteuttaa. Jäsenmaiden näkökulmat ovat usein hieman eriäviä ja ne tietysti tuovat haasteita neuvoston toiminnalle. Ja neuvoston jäsenet eivät aina pääse helposti yksimielisyyteen ja joskus näyttää siltä, että neuvoston toiminta ei välttämättä ole kovin yhdenmukaista, kun kyse on erilaisista tukitoimenpiteistä ihmisoikeuksien edistämiseksi. Voin vain vakuuttaa teille, että ihmisoikeusneuvosto ei toimi tyhjiössä, vaan toimimme todellisessa toimintaympäristössä. Otamme huomioon kaikki taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet eri maissa ja nämä myös vaikuttavat suuresti hallitusten väliseen työskentelyymme. Meidän tulee keskittyä työssämme erityisesti seuraaviin kysymyksiin. Miten tuemme työskentelyämme siten, että mandaatti ei heikkene? Miten varmistamme sen, että neuvosto on asianmukainen foorumi ja toimiva foorumi ihmisoikeuksien edistämiselle? Ja kuinka voimme, voimme kannustaa jäsenmaita hyödyntämään kaikkia neuvoston eh, tarjoamia mahdollisuuksia ja miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla antaa ihmisoikeuksien edistämiseen tukea, oli kyse sitten teknisestä tuesta vai jostain muusta. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Ja ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajana minä olen vastuussa organisatorisista ja proseduraalisista asioista. Mandaattini on rajallinen, mutta tästä huolimatta aion tehdä kaikkeni käydäkseni, käydäkseni kanssanne rakentavaa vuoropuhelua kaikista ihmisoikeuskysymyksistä. Teen kaikkeni, jotta räikeät ihmisoikeusrikkomukset tulevat neuvoston asialistalle tasapuolisesti. Ellei näin tapahdu, Aion jatkuvasti muistuttaa jäsenvaltioita ihmisoikeusneuvoston mandaatin sisällöstä ja ihmisoikeuksien universaalisuudesta. Minä olen sitoutunut auttamaan kaikkia toimijoita ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi ja rakentamaan siltoja eri toimijoiden välillä. Puheenjohtajan ominaisuudessa pyrin myös pitämään huolta erityisten menettelytapojen toimivuudesta. Me olemme keskeinen toimija. Meillä on toiminnassamme erityispiirteitä ja oma lisäarvomme, jonka voimme tuottaa. Minä teen kaikkeni, jotta voimme kunnioittaa näitä työskentelymme ja mekanismiemme erityispiirteitä, jotta voimme tehdä työtämme uskottavasti ja tehokkaasti. Tämän lisäksi aion tehdä, käydä vuoropuhelua myös kansalaisyhteiskunnan kanssa ja olen tavannut jo useita kansalaisjärjestöjä ja kansallisia ihmisoikeustahoja. Aivan säännöllisesti olen hyvin kiitollinen heidän antamastaan panoksesta ja olen varma siitä, että näiden tahojen rooli on merkittävä, kun ne muistuttavat jäsenvaltioita siitä, kuinka tärkeää työtä ihmisoikeuksien suojeleminen ja kunnioittaminen ja edistäminen ovat. Nämä ovat muutamia esimerkkejä siitä, kuinka aion taata sen, että ihmisoikeusneuvosto toimii asianmukaisella tavalla ja että mekanismimme todella toimivat. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen vakuuttunut siitä, että ihmisoikeusneuvostolla on merkittävä rooli ja me tuomme ihmisoikeuskentän eri toimijat yhteen ja, täl, yhteen ja tällä tavoin voimme kunnioittaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kaikkialla maailmassa. Meidän ei pidä vain sitoa toimintaamme tähän mandaattiin, vaan myös sen erityispiirteisiin. Ja tätä taustaa vasten on tietysti vaikea täyttää kaikki mahdolliset toiveet kerralla. Työskentelymme Genevessä – toteutuu hyvin vain, jos, jos noudatamme realistisia odotuksia. Tässä työssä tarvitaan tiiviin yhteistyön lisäksi myös hyvää viestintää ja vuoropuhelua neuvoston ja muiden ihmisoikeustoimijoiden välillä. Minä kehotan teitä Euroopan parlamentin jäsenet antamaan jatkossakin tukea ihmisoikeusneuvoston mandaatille ja täyttämään oman kansainvälisen roolinne. Ja minä tulen jatkuvasti olemaan tiivissä yhteistyössä uusien jäsenvaltioiden kanssa ja kannustamaan maita liittymään UPR-järjestelmään – ja muihin menettelytapoihin. Euroopan unionin täytyy myös olemaan yhteydessä ihmisoikeuksien tiimoilta muihin maihin ja muihin toimijoihin, ottaen tietysti huomioon oman toimintansa ja roolinsa rajoitteet. Tärkeää on myös käydä rakentavaa vuoropuhelua kaikkien ihmisoikeuskentän toimijoiden kanssa koko ajan ja kaikkialla. Kiitos erittäin paljon eh, suurlähettiläs Van Möven. Uskon, että te olette kokeneet hyödyllisiksi ne, ne konkreettiset suositukset, joita eh, rouva Anrikinen raportissa eh, esitetään. Kiinnittäisin jäsenten huomiota tähän aivan viimeiseen kappaleeseen 58, jossa, jossa on lueteltu näitä keskeisiä asioita, joita Euroopan parlamentti haluaa korostaa ihmisoikeusneuvostossa, muun muassa puolustamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja, ja ponnistelemaan siihen, että, että eh, ihmisoikeusneuvoston erilaiset mekanismit ja elimet oli, pysyisivät riippumattomina. Mutta nyt sitten kuuntelemme vielä Erik Tistunettia, joka on eh, eh, ihmisoikeusneuvoston toimistopäällikkö ihmisoikeuskomissaarin, siis korkean, korkean eh, High Commissioner for Human Rights toimistossa. Olkaa hyvä. Madam Chair, distinguished members of the... Rouva puheenjohtaja, arvoisat alivaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri ilo ja kunnia osallistua tänään tähän mielipiteiden vaihtoon ja haluaisin lämpimästi kiittää puheenjohtajaa ja kaikkia alivaliokunnan jäseniä tästä kutsusta. Tämä on erittäin ajankohtainen asia ja on tärkeää, että tämä toteutettiin tässä neuvoston työn alkuvaiheessa. Ja haluaisin myös todeta korkean edustajan puolesta, jonka Brysselin toimisto on avattu, että käymme jatkossakin hyvää yhteistyötä ja haluaisin myös kiittää siitä, että neuvoston puheenjohtaja, hänen ylheisynsä Alex van Meuwen on tullut paikalle tänne. On aina suuri ilo ja kunnia istua hänen vieressään täällä puhujan korokkeella. Ja haluaisin tässä alussa korostaa tiettyjä myönteisiä asioita, jotka ansaitsevat maininnan. Se, että siirryimme komissiosta neuvostoon, ei ollut helppo tehtävä. Muutos tapahtui hyvin hankalassa vaiheessa kansainvälisissä suhteissa, jännitteitä oli paljon, eikä ilmapiiri ollut monenväliselle toiminnalle hedelmällinen. Minä osallistuin lukuisiin kokouksiin ja aloitteisiin, kun pyrimme tätä instituutiota rakentamaan, jotta voimme varmistua siitä, että päätöslausuma 6251 olisi menestyksekäs ja että emme murentaisi jo tehtyä hyvää työtä. Tämän päätöslauselman hyväksymisen jälkeen neuvoston rooli tunnustettiin kansainvälisessä ihmisoikeustyössä, sille annettiin uusi kokoonpano, korkeampi status, sille osoitettiin enemmän kokousaikaa ja myös mahdollisuuksia järjestää erityiskokouksia. Tämä yleinen säännönmukainen katsausjärjestelmä on yksi tärkeimmistä neuvoston saavutuksista Tällä järjestelmällä kaikki 192 YK jäsenvaltiota joutuvat toimittamaan ihmisoikeusraporttinsa neljän vuoden välein. Näistä keskustellaan neuvostossa julkisessa kokouksessa ja tämä on yhteydessä kahteen muuhun asiakirjaan, jotka virasto laatii ja sitten myös kansalaisjärjestöt ovat tässä työssä mukana. Tähän mennessä neuvosto on käsitellyt jo 80 UPR-raporttia ja tämä UPR-järjestelmä on todella toimiva järjestelmä. Sataprosenttisesti olemme saaneet nämä kyselymme takaisin, ja tässä valtiot ovat osoittaneet suurta sitoutuneisuutta, esimerkiksi Tuvalu ja Vanuatu, tällaiset pienetkin maat ovat hyvin vakavasti tämän hankkeen ottaneet. Ja kansallisella tasolla tähän on suhtauduttu hyvin vakavasti, troikat ovat sitoutuneet tähän toimintaan, ja tältä tiimoilta on tehty paljon merkittäviä ehdotuksia ja suosituksia. Neuvosto on osoittanut myös merkittävää joustavuutta, mitä tulee kiireellisten asioiden hoitamiseen. Olemme järjestäneet noin 12 kiireellistä kokousta. Ja uusiin haasteisiin vastataan paneelikeskusteluja järjestämällä. Ja meillä on näitä neuvoston kruunun jalokiviä niin sanotusti, eli tällaisia erityiskokouksia, joita on sitten järjestetty säännöllisin väliajoin. Ja kaikenlaiset äh, kokousjärjestelmät yhdessä myös korkean edustajan kanssa ovat kehittyneet, ja näissä me olemme pystyneet käsittelemään kaikkia ajankohtaisia kysymyksiä. Viime, viimeksi syyskuun kokoussession aikana korkea edustaja tiedotti ihmisoikeustilanteen kehityksestä 42 maassa ympäri maailmaa. Euroopassa oltiin erityisen huolestuneita romanien asemasta. No tarkoittaako tämä sitä, että neuvosto toimii jo niin hyvin kuin se ylipäätään voi toimia? No ei tietenkään, koska aivan kuten mikä tahansa ihmisoikeusrakennelma, neuvostolla on vakavia haasteita ja näihin aiotaan pureutua ensi tilassa – en nyt tietenkään ota kantaa esimerkiksi neuvoston statuskysymyksiin. Nehän ovat ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. Näistä keskustellaan yleiskokouksessa ensi vuonna New Yorkissa. Ja me tietysti tuemme kaikkia näitä tarvittavia muutoksia. Korkea edustaja on joitakin ehdotuksia tehnyt, joita voitaisiin käsitellä – uudistuksen yhteydessä. Ensiksi neuvoston pitää olla sellaisessa tilanteessa, että se voi perusteellisemmin reagoida kroonisiin ihmisoikeusrikkomuksiin. Neuvosto on todistanut, että sillä on kykyä ottaa kantaa kiireellisiin tilanteisiin ja hätätilanteisiin, mutta kun kyse on ihmisoikeustilanteista kansallisella tasolla, se ei välttämättä ole toiminut niin hyvin. Korkea edustaja on listannut useita maita, joissa ihmisoikeusrikkomuksia on ilmennyt. No, tämä tietysti perustuu siihen filosofiseen perusoletukseen, että ihmisoikeusrikkomuksia on kaikkialla, eikä maailmassa ole mitään paratiisia ihmisoikeuksien näkökulmasta. Tämä on tietysti totta. Ja tällä hetkellä neuvosto käsittelee ihmisoikeuskysymyksiä kansallisilla tasoilla eri kokoonpanoissa. Käsitellään näissä kokouksissa maan raportteja, joita erityiset raportoijat ovat laatineet. Ja sitten tietysti pyritään kehittämään yleistä säännönmukaista katsausta. Siis tämä välineistö on suunnilleen sama yleistä markkinasargumentin lukuun ottamatta nyt kuin komissiolla. Kun otetaan tämä korkean tason näkyvyys ja statusprofiili ja ihmisoikeuksien luonne, niin neuvosto tulee aina olemaan politisoitunut. On vähän tietty parannustila tässä mielessä ja haluan suositella näitä pyrkimyksiä, joita nykyinen puheenjohtaja on tehnyt, jotta voidaan kaikki osapuolet vakuuttaa siitä, että täytyy arvokkaan keskustelun puitteissa pysyä. Se, mikä on tärkeää, on sopeutua siihen, että tätä poliittisoitumista on jonkun verran, jotta voidaan neuvostosta saada hyvin joustava elin, jossa voidaan keskustella kaikista ihmisoikeuskysymyksistä tehokkaalla tavalla. Toiseksi. Joustavuus, jota aiemmin arvioin, sitä voitaisiin laajentaa huomattavasti. On puhuttu monta kertaa uusien elinten tarpeesta, johon kuuluu kaikenlaisia erityiskokouksia ja puheenjohtajan eh, lehdistöilmoitukset neuvoston puolesta. Täällä on tilaa luovuudelle, jotta voidaan antaa neuvostolle laajempi kirjomekanismia, joilla voidaan käyttää eh, maakohtaisia ihmisoikeustilanteita eh, laajalla ja innovatiivisella tavalla täytyy toimia. Ei pitää lopettaa se, että ajatellaan, että se on Erin YK-elin, jossa kansikinevessä tavataan monta kertaa vuodessa, jossa jäykkää kehystä noudatetaan. Neuvosto pitäisi olla paljon enemmän kuin se. Sen pitäisi olla foorumi, johon kuuluu täysistuntoja, oheistilaisuuksia ja muita sellaisia. Kolmanneksi. Tämä on tarvittava joustavuus se voidaan ottaa osaksi monia näkökohtia neuvoston töissä. Järjestetyt paneelit, siellä on hyvä olla sitä, mutta ovatko nämä nykyiset modaliteetit parhaat? En ole niin varma. Tietysti ne ovat merkittäviä parannuksia verrattuna aikaisemmin tilanneeseen komission aikana, mutta on tilaa varmistaa parempi osallistuminen asiantuntijoiden taholta, muiden virastojen ja kansalaisjärjestöjen taholta ja on myöskin eh, varaa ottaa parempi taso näille panelisteille. Euroopan parlamentin kokemuspaneeleiden ja samanlaisten tapahtumien kokemuksesta järjestämisestä oli hyvin arvokasta meille ja odotan ehdotuksia ne tänään tai milloin tahansa tulevaisuudessa. Paneeleiden laajentaminen kuusi maksimissaan. Siitä jää sitten se kysymys, että miten käsitellään tätä perinteistä aktiviteettia YK on elimenä. Nämä yleiset keskustelut ovat hyvin tyypillisiä YK-keskusteluille, jossa kaikki valtiot ja tärkeilliset voivat ilmaista näkemyksensä kansalaisyhteiskunta, sillä on mahdollisuus tällaisen keskustelun osallistua, tämä on hyvin tärkeää. Kuitenkin tämä vie aikaa. Ja todella laaja joten tätä pitäisi käsitellä. Ja on todellakin tarve katsoa tätä asiaa ja järjestää uudelleen vuosittainen työohjelmamme toinen elementti, joka liittyy UPRn yleisen määräkaisarvioinnin tulevaisuuteen, jossa fokuksessa pitäisi olla seuranta suosituksille. Tällä hetkellä kaikki suositukset, joita kaikki osallistujat ovat tehneet, ne otetaan tähän UPR yleisen määräkaisarvioinnin raportteihin. Sitä 20 suositusta siis tehdään, joten 23 000 suositusta täytyy seurannassa huoltaa tai hoitaa, manageroida. Miten tämä voidaan tehdä? On tärkeää löydätä tapoja, joilla määräaikaisen alla olevat valtiot, YK-virastot, osastot, kaikki kyseinen tulevat sidosryhmät voisivat eh, mahdollistaa tämän yksilöinnin tässä teknisessä yhteistyöohjelmassa. Tämä niin kutsutun selvittelytoimiston tai tietokeskuksen ajatus oli esillä. Olisikohan nyt aika ajatella tätä asiaa uudelleen? Kansallisella tasolla voisi olla kokouksia CHR kanssa, eh, YK-osastojen, erityisvirastojen kanssa, muiden kansainvälisten järjestöjen ja muiden sidosimien kanssa. Muita asioita, joita tarvitsisin käsitellä, liittyvät UPR-selvitysten suositusten luonteeseen, koska tällä hetkellä nykyinen formaatti koskee 120 kahdenvälistä su- suositusta YK-dokumentissa, jossa ei ole selkeä ja transparentti järjestelmä yksilöidä, tuettiinko niitä, panettiinko merkille vai hylättiinkö ne, nostaa huolia, jotka voitaisiin ottaa huomioon tässä arvioinnin yhteydessä. Puheenjohtaja, päätän tähän ja toivon pääsevän keskusteluun alivälikuntani kanssa ja haluan kuunnella kaikkia osallistujia hyvin mielenkiintoilla. Nämä ideat, joita olen valaissut, niihin täytyy löytää työmetodeja ja suosituksia neuvostolle, millä tahansa sitten tasolla uudelleen, mitä tehdään, mistä tahansa 2011 siis sovitaankaan niin uskon, että on hyvin tärkeää varmistaa se, että hyväksymme hyvin pragmaattisen lähestymistapan ja keskitymme siihen, että sopeutamme HRC-metodologiaa näihin päiviin tarpeisiin kansallisen yhteiskunnan osalta ja ottaen huomioon mahdolliset y- ihmisoikeusloukkausten uhrit. Niitä ei pitäisi unohtaa. Kiitos erittäin paljon herrat istuneet näistä mielenkiintoisista konkreettisista ehdotuksista, kuinka me voisimme tukea neuvoston ja sen puheenjohtajan työtä. Ajattelin, että vielä ennen kuin avaan keskustelun kollegoille, niin kuulisimme Amnestin edustajaa, joka on David Nikos, saamieni tietojen mukaan. Ja sitten meillä on täällä Kohomia edustamassa puheenjohtajavaltion puolesta Elinor Hammarskjöld. Ja antaisin teille nyt lyhyet puheenvuorot kommentoida tilannetta ihmisoikeusneuvostossa ja miten nyt näette sen kehityksen. Olkaa hyvä, herra Nikos. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Olen kiitollinen, että saan kommentoida suurlähettilään puheenvuoroa tuoreeltaan. EU on ollut yksi ahkerimmista neuvoston, ihmisoikeusneuvoston tukijoista ja Euroopan parlamentti on ollut näkyvässä roolissa tässä, erityisesti Andrew Kenin mietinnön suhteen aikaisemmin tänä vuonna. Tämähän käsiteltiin Genevessä. On tärkeää, että tämän tuen täytyy jatkua, varsinkin kun katsausvaiheeseen päästään. Me olemme hahmotelleet useita asioita, joihin toivoisin EUn ja lähettilään kiinnittävän huomiota tulevina vuosina ja kuukausina ja erityisesti silloin, kun EU sitten laatii oman näkemyksensä tästä neuvoston toiminnan katsauksesta. Ensimmäinen huomautukseni on se, että tällä hetkellä on varsin vaikeaa tehokkaasti arvioida ihmisoikeusneuvoston tekemää työtä, koska nyt vasta ensimmäinen täysi työvuosi on päättynyt työskentelyn kaksi ensimmäistä vuotta kului lähinnä sisäisessä instituution rakentamisessa, joten tässä vaiheessa on vielä varsin vaikea arvioida, kuinka ihmisoikeusneuvosto työtään tekee. Ja pelkään pahoin, että jos me nyt tarkastelemme uudelleen tätä instituution rakentamista ja menettelytapoja, niin tämä vie huomiotamme pois itse ihmisoikeusneuvoston päätyöstä, joten olisi hyvä, jos suurlähettiläs vahvistaisi vielä sen, että tämä, tämän katsauksen tekeminen ei mitenkään vahingoita ihmisoikeusneuvoston varsinaista työtä. Ja tässä katsauksessa tulisi myös miettiä, miten tieton ja tiedon laatua ja määrää arvioidaan. Eli rakentamiseen ei tule kiinnittää liikaa huomiota. Tässä työskentelyn heikkoudet ovat johtuneet pikemminkin mandaattiin liittyvistä puitteista. Esimerkiksi ihmisoikeusneuvosto on melko huonosti pystynyt hoitamaan ihmisoikeusrikkomuksia tietyissä maissa. Erityisesti korkea edustaja on näitä tuonut esille. Tässä ongelma ei ole ihmisoikeusneuvoston mandaatti itsessään, vaan tämän mandaatin toteuttaminen on ollut ongelmallista. Ja kuten aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet erityisesti tässä instituution rakentamisvaiheessa, niin kun katsausta tehdään, niin pitäisi käydä ennen kaikkea epävirallisia keskusteluja eikä kokoustaa muodollisissa työryhmissä. Tässä tämä instituution rakentamisprosessi on ollut aika jäykkä ja tässä huomio on viety pois päätyöltä. Jos tehty työ kuitenkin parantaa neuvoston työtä, niin hyvä niin, ja tältä pohjalta on sitten hyvä käydä avointa keskustelua mahdollisista puutteista. Ja tässä täytyy pitää huolta, että vahvat maat eivät, eivät vie sanansiaa muilta. Ja on tärkeää, että EU on näkyvässä roolissa tässä uudistustyössä. Ihmisoikeusneuvosto ja sen jäsenet eivät tietenkään saa jäädä odottelemaan katsauksen tuloksia ennen kuin ne parantavat ihmisoikeusneuvoston toimintaa. On selvää, että neuvoston työtä täytyy parantaa erityisesti myös siten, että sen sisäistä toimintaa ja työskentelymenetelmiä parannetaan. Ihmisoikeusneuvoston työssä on vakavia diplomaattisia puutteita. Ihmisoikeuskysymykset ovat varsin arkaluonteisia kysymyksiä ja nyt tässä on ehkä neuvoston taholta lähdetty vähän hyökkäävästi liikkeelle. Ihmisoikeusneuvoston näkemyksiä sanelevat vahvat jäsenmaat ja tietyillä jäsenillä näyttää olevan enemmän sanavaltaa kuin muilla. Ja tässä tällaisella tarkastelulla ei välttämättä päästä näistä voimatasapainosuhteista hyvän ratkaisuun, mutta se on yksi tapa. Ja mitä tulee EUn toimintatapoihin itse neuvostossa, niin EU on neuvoston työssä tehnyt parannuksia toimenpiteisiinsä, erityisesti mitä tulee joustavuuteen, taakanjakoon ja suhteissa kolmansiin osapuoliin. Siitä huolimatta EUn työskentelytapaa täytyy edelleen parantaa, erityisesti niissä tilanteissa, joissa EUn on mahdotonta päästä järkevään konsensukseen. Aivan liian usein vaikeudet saavuttaa EUn sisäinen konsensus johtavat lamaannukseen ja siihen, että mitään ei todellisuudessa pystytä tekemään. Näissä olosuhteissa on tärkeää, että EU pystyy saavuttamaan konsensuksen omassa toiminnassaan, jotta voidaan saavuttaa sitten yhteisymmärrys myös muiden osapuolten kanssa. Nämä ristiriitaisuudet ilmenivät erityisesti Goldstonein raportin suhteen. Tässä EUn kannat olivat hyvin eriävät ja tämä ilmeni eh, neuvoston yleiskokouksessa ja myös erityiskokouksissa ja viime viikon yleiskokouksessa niin ikään. Suuria muutoksia täytyy siis tehdä ihmisoikeusneuvoston työssä, jotta se toimisi asianmukaisesti, ja tämän lisäksi täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota räikeisiin ihmisoikeusrikkomuksiin, erityisesti jos ne ovat erityisen räikeitä ja systemaattisia. Työtapoja täytyy parantaa, erityisesti mitä tulee päätöslauselmiin, lehdistötilaisuuksiin ja muihin raportteihin sekä virallisiin keskusteluihin. Sidosryhmien suhteita täytyy parantaa ja kansalaisjärjestöjen osallistumista täytyy kehittää. Ja totta kai ihmisoikeusneuvoston työn tarkastelussa on erittäin tärkeää, että avoimuudesta pidetään kiinni erityisesti kansalaisjärjestöjen suuntaan. Kansalaisjärjestöilläkin täytyy olla sanansa sanottavana tässä katsauksessa. Ja sitten mitä tulee tähän UPR-raportointijärjestelmään, EU on siihen hyvin sitoutunut ja UPRn suosituksia hyödynnetään myös EUn kahdenvälisissä suhteissa. Kuten on jo sanottu, niin jotta UPR-järjestelmä toimisi asianmukaisella tavalla, niin se riippuu hyvin paljon siitä, miten sen seurantatyö tehdään. Ja näitä raportteja ja suosituksia pitäisi hyödyntää entistä paremmin ja myös parlamentin pitäisi näihin asiakirjoihin kiinnittää entistä enemmän huomiota ja hyödyntää niitä, ja parlamentti voisi pohtia, miten se voisi paremmin hyödyntää UPR ja niiden sisältämiä suosituksia omassa ihmisoikeustyössään. Kiitos. Kiitos oikein paljon Amnestille ja herra Nikolsille näistä tärkeistä kriittisistä ja rakentavista huomioista. Pyytäisin, että Rouva Hammarskjöld sanoisi tässä välissä pari sanaa Kohomin, eli neuvoston ihmisoikeustyöryhmän puolesta. Olkaa hyvä, Rouva Hammarskjöld. Madam Chair, distinguished members of parliament. Um... Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kiitoksia tästä kutsusta paljon. Olla täällä tänään ja antaa oma panokseni muutama sana puheenjohtajamaan EU-neuvoston puolesta EUn ihmisoikeusneuvoston työstä tai EUn työstä ihmisoikeusneuvostossa. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni. Nyt kun Möven puhui, niin haluaisin vahvistaa, että tämä työ on hyvin tärkeää ja koskee myöskin ihmisoikeustoimiston työtä. Kun kerroin ihmisoikeusprioriteetista Ruotsille, näistä kerroin elokuussa, niin mainitsin, että ihmisoikeustoimiston työ oli niiden joukossa. EU on vahvasti sitoutunut pyrkimyksi varmistaa, että ihmisen neuvosto voi mandaattinsa toteuttaa, mukaan lukien sen kyky reagoida vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, kuten kaikki edelliset puhujat mainitsivat. Tietysti saavutuksia neuvostossa on ollut, mutta vielä on työtä tehtävänä. Haluaisin sanoa muutaman sanan työstä, jota olemme tehneet kahdessa sessiossa, jotka on pidetty tämän syksyn aikana. Ja sitten muutamia yleisiä kommentteja EUn roolista ihmisoikeuden neuvostossa. Kun valmistelimme tätä säännönmukaista sessiota syyskuussa EU yksilöi prioriteeteiksi sen, että jatketaan erityismenettelymandaatteja Burundi, Somalia ja Kambutsia ja tämä saavutettiin. Sen lisäksi EU esitteli päätöslauselman, jossa vaadittiin Sukin ja muiden poliittisten pankien vakauttamista Myönmarissa. Ja loppaamisen jälkeen saatiin hyväksyntä konsensuksella syyskuussa hyväksyttyä tämä. Oli myös muita tärkeitä päätöslauselmia. Neuvosto hyväksyi päätöslauselman Hondurasin tilanteesta EUn tuolla, kuten on sanottu. YS, Yhdysvaltain Egyptin aloite mm, ilmaisuvapaudesta esitettiin ja siinä pidettiin hyvänä pyrkimyksiä yrittää kuroa eroon umpeen, joka on jakanut neuvostoon tähän asti intensiivisesti neuvottelun jälkeen. Oli mahdollista saada päätöslausuma aikaan, että EU voisi tukea. Ja siinä meillä oli tärkeää, että ei oteta taka-askeleita kannoista, jotka otettiin Durbin arvioinnin aikana, mukaan lukien tiedotusvälineen riippumattomuus, monia päätöslauselmia kumppaneimme ottivat esille äärimmäistä köyhyydestä, esimerkiksi sekä ihmisoikeudet ja mm, vesihuoltopalvelut. EU otti osa aktiivisesti keskusteluihin osaa, jotka kesku- koskevat Kaasan tiedojenkeruumatkaa, jota Goldstone johti, ja sitten myöskin kanssa raporttia. Siinä painotimme kaikkien osapuolten sitoumuksia, velvollisuuksia kansainvälisen oikeuden mukaan, vastuunalaisen periaatetta ja sitä tärkeyttä, joka on asianmukaisella tutkimisella asiaan ja asianmukaista seurantaa tuimme myös. Teimme Palestinan delegaatin kanssa työtä, jotta voisimme saavuttaa aikaan päätöslauselman erityissessiossa, jota EU pystyy tukemaan, mutta valitettavasti se ei ollutkaan mahdollista. Toinen tärkeä tilaisuus oli vuosittainen tilaisuus tasa-arvoasioista, joka on ehkä esimerkki innovatiivisista mahdollisuuksista neuvoston työmetodeissa. Ja katsotaan nyt eteenpäin. EU tietysti antaa korkean prioriteetin tälle arviointiprosessille, nyt kun päätös on, alkaa työ ensi vuonna työryhmässä neuvostossa olemme myös alkaneet keskustelut ja ajattelemme keskenämme, mutta nytkin alamme jo keskustella muiden kumppaneiden kanssa, että miten tämä arviointi pitää parhaasti viedä läpi ja mitkä parhaat tulokset voisivat sitten olla. Tämä prosessi, jolla on tärkeä merkitys neuvoston tulevaisuuden kannalta, ja sille annamme korkean prioriteetin myös. Sitten jos puhutaan vielä lopuksi työmetodeista, EUn metodeista neuvostossa, neuvostossa, tiedän, että tämä on asia, johon tämä alivaliokunta on kiinnittänyt merkittävää huomiota, niin ehkäpä neljä näkökohtaa ottaisin esille. Yksi, EU edelleen on johtava ja aktiivinen toimija ihmisoikeusneuvostossa ja näin pitääkin olla. Mielestäni tämä on tarpeellista. Meidän täytyy tehdä kovaa ja aktiivista työtä, jos ihmisoikeusneuvosto haluaa mandaattinsa täyttää. Meidän täytyy neuvoston mandaattia puolustaa mukaan lukien se, että maatilanteet otetaan huomioon. Täytyy jatkaa vaatia erityismenettelyiden ylläpitämistä ja tukea ihmisoikeusvaltuustettuun riippumattomuutta on edelleen tärkeää kansalaisyhteiskunnan merkittävää roolia puolustaa kun annetaan panoksemme ihmisoikeuksien työhön, kuten herra Nikos mainitsi. Yleinen pointti on tässä se, että jatketaan sen painottamista, että tarvitaan implementointia niiden normien osalta, joihin YK-jäsenet ovat velvoitetut vastaavaan ihmisoikeuksien työn perusteella siis. Toinen pointtini olisi, että olemme lisänneet pyrkimyksiämme luoda alueiden välistä yhteistyötä ennen syyskuun sessiota. EU kävi kaksi, kaksi neuvoston jäsentä pyrki puhumaan ulkopuolisten kumppaneiden kanssa tulevasta agendasta ja esitti selvitellä EUn prioriteetteja ja selittää tällaiset aloitteet, kuten Aung San Suu päätöslauselmasta. Niissä otettiin myös intensiivisiä kontakteja muihin kampanjoihin, jotta voitiin konsensus saavuttaa. Kuten tänään on täällä mainittu, EU on joskus kritisoitu siitä, että se on liian monoliittisesti toiminut ihmisoikeusneuvostossa. Me olemme ryhmädynamiikan parantamisen tarpeesta tietoisia. EU-vahva kanta on usein tärkeää, että saadaan tuloksia, mutta olemme vastanneet tähän kritiikkiin, jota meitä kohtaan on suunnattu, ja olemme yrittäneet EU-osallistumista laajentaa keskusteluihin enemmän ääniä joskus sanoen, sama asia. Laulan sama laulu voi olla tärkeä hyvän tulosten saavuttamisessa. Kuten on mainittu, interaktiivinen dialogi on hyvä väline parantaa ihmisoikeusneuvoston dynamiikkaa. Yleisessä määräaikaisarkioinnissa EU ei kantoja koordinoi tai positioita. Kolmas pointti olisi se, että olemme lisänneet aktiviteettia proseduurikeskusteluissa. Olemme olleet huolestuneita jostakin näistä proseduurikeskusteluista, joita siellä on käyty. Syyskuussa esimerkiksi EU teki tulon tukien useiden kansalaisjärjestöjen oikeuteen osallistua keskustelun yhdessä määräaikaisarvioinnista. Viimeinen pointtini olisi olla samaa mieltä Redstonen kanssa, että varmaankin on haaste meille olla innovatiivisempi ja nähdä nämä mahdollisuudet, joita ihmisoikeusneuvostossa on näiden olemassa näiden täynnästi olleiden työmetodien lisäksi ja niiden yli. Neuvoston puolesta olen kiitollinen siitä, että parlamentti on koko ajan ottanut ihmisoikeusneuvoston ja sen työn omakseen ja odotan keskusteluja myös jatkossa näistä asioista. Kiitos. Kiitos oikein paljon Elinor Hammarskjöldille nyt on, on miellyttävää muuten todeta, että meillä on täällä huoneen takaosassa ehkä poikkeuksellisen paljon ja poikkeuksellisen monista maista täällä tarkkailijoita. Minulle on kerrottu, että täällä on ihmisiä Yhdysvalloista, Algeriasta, Palestiinasta ja Israelista, mutta lisäksi meillä on täällä ryhmä vietnamilaisia eh, munkkeja, buddalaisia munkkeja ja nunnia, jotka ovat täällä sen takia, että he ovat hyvin, hyvin, hyvin huolissaan ihmisoikeustilanteesta, joka, joka koskee heidän eh, uskonnon harjoittamistaan ja ihmisoikeustilannetta. Ja jos meillä on mahdollisuus, niin annamme lopuksi heille lyhyen puheenvuoron. Mutta nyt ensin kuitenkin käymme tämän keskustelun eh, kollegojen kesken. Eli nyt on listalla useita kollegoja, Rova Brepols, eh, Rova Kiel Nielsen, Rova Gomez, herra Tanok, herra Hauit. Onko joku muu pyytänyt puheenvuoron? Ja antaisin nyt puheenvuoron. Anteeksi. Siis- Ai, äh, sanoin kyllä herra Hauitin, mutta ehkä, ehkä se ei tullut käännettyä. Eli äh, rouva Brepos, olkaa hyvä. Dank u wel, eh, eh, mevrouw de voorzitter. Eh, ik wil alle sprekers van harte bedanken voor de... Kiitoksia. Haluaisin sydämellisesti kiittää kaikkia puhujia näistä erittäin hyödyllisistä tiedoista ja, ja itse kriittisistä puheista. Minulla olisi useita aika arkaluontoisia kysymyksiä. En tietenkään halua kyseenalaistaa ihmisoikeuksia, mutta haluaisin esittää kysymyksiä siitä, kuinka niitä käsitellään. Esimerkiksi on olemassa maita, joissa rikotaan ihmisoikeuksia, maita, jotka esimerkiksi osallistuvat neuvoston kokouksiin. Haluaisinkin tietoja valintamenettelyistä. Näyttää siltä, että, että luokan huonoimpia siellä suositaan. Sitten muita kysymyksiä koskien esit koska sitä, kuinka esityslistalle otetaan tiettyjä maita tai asiakirjoja, kuten esimerkiksi Pakistan, Pakistanin eh, tilanne koskien eh, tietyn uskonnollisen eh, ryhmittymän kohtelua. Haluaisin keskittää puheenvuoroni Golsenin mietintöön sen laatiminen oli varsin työlästä. Enkä tässä viittaa hyvin eriäviin Euroopan unionin maiden kantoihin. Miet, mietintö välitettiin turvallisuusneuvostoon, mutta meillä ei ole varmuutta siitä, otetaanko tämän Goldstonein raportti esityslistalle johtuen juuri näistä vakavista kysymysmerkeistä, jotka koskevat useita näkökohtia, kuten esimerkiksi sitä, että tietyt, tiettyjen rikosten kohdalla ei ole annettu rangaistuksia. Haluaisimme tietää, mikä tilanne on, jos ei kertomuksia, joita esitetään, jos ei niille anneta mitään seurantaa. Kuinka aiotaan välttää se, että CDU sovellettaisiin sisäistä ryhmästä sulkemista, pyritään saamaan läpi länsimaisia oikeuksia. Mm, tässä Haluaisin vielä viitata Goldstonen raporttiin. On tapauksia, joissa ei ole tehty riippumattomia tutkimuksia. Esimerkiksi Kaasan tilanne, kuinka näette sen kehittymisen lyhyellä aikavälilläkin? Kiitos rova Grepus näistä tärkeistä kysymyksistä. Sitten antaisin puheenvuoron rova Gomezille. Olkaa hyvä. Je je remercie également les intervenants et Haluaisin kiittää puhujia, haluaisin kiittää suurlähettilästäkin tässä yhteydessä. Puheenvuoroni menee samaan suuntaan. Niin, anteeksi, onko täällä jokin häiriö? Anteeksi, luulin, että katsoitte minua ja otin kulket pois. Siis, Tilanne oli siis se, että te olitte kyllä puheenvuorolistalla Rouva Brepulsin jälkeen, mutta niin kuin kaikki tietävät, niin me yritämme ottaa hieman eri ryhmistä vuorotellen. Teidän vuoronne tulee kyllä pian, mutta jos teille sopii, niin annetaan nyt puheenvuoro ensin Rouva Gomezille. Olkaa hyvä. Thank you so much. Uh, and I'd like to say... Kiitos. Ja haluaisin muistella sitä, kun 20 vuotta sitten olin ihmisoikeusneuvostossa ja kuinka vaikeaa tuolloin oli laatia päätöslauselmaa Romaniasta tai Myanmarista. No, Romaniahan nyt onneksi on siinä pisteessä, missä se nykyään on. Ja tänään juhlimme Berliinin muurin murtumisen 20-vuotispäivää. Mutta entäs Myanmar? Myanmarissa tilanne saattaa olla jopa huonompi kuin 20 vuotta sitten. No totta kai joitakin ilonaiheita on. Ainakin me olimme, olemme onnistuneet saamaan päätöslauselman Anna. I remember having left the commission. Ansan Suikista. Ja minä muistelen 90-luvulla, kuinka me pohdimme, että miten neuvoston työtä pitäisi voida kehittää ja miten se edistyisi. Ja aivan kuten herra Tistone sanoi, niin kyllä nämä kaksi palikkaa ovat edelleen olemassa ja ne täytyykin säilyttää, mutta on myös totta, että neuvosto, kuten komissiokin tässä, ovat poliittisia elimiä. Kyse on nimenomaan politiikasta. Ja Ja tässä on nyt investoitu tähän toiseen elimeen. Ja me emme ole pystyneet nyt toimimaan tarpeeksi jämäkästi tässä. Meillä on ollut joskus kaksin, kaksinaisia standardeja ja ihmisoikeusrikkojat ovat näitä käyttäneet räikeästi hyväkseen. Ja meidän toimintamme on lamautunut sen takia, että emme pääse asioista yksimielisyyteen. Ja nyt kun Meillä tämä Goldstonein raporttikin on tässä ollut keskustelussa, kuten Amnestyn edustaja sanoi, se on hyvä esimerkki tällaisista ristiriitaisuuksista. Ensiksi, eikö olisi järkevää, niin minusta Euroopan parlamentin ja komission käymä vuoropuhelu on ollut hedelmällistä ja se voi olla jopa entistä hedelmällisempää riippumatta siitä, tai riippuen tietysti vähän diplomaattien tilanteesta. Mutta jos tässä ryhdyttäisiin toimiin prosessin aikaisemmassa vaiheessa, niin silloin me saisimme ehkä aikaiseksi enemmän. Ja jos sitten vastustusta ilmenee, niin silloin nämä vastustajatkin saattaisivat ehkä havaita väliintulon hyödyt. No tämä on minun näkemykseni ja erityisesti haluan kuulla tietysti, mitä muilla osallistujilla on tähän sanottavaa. Ja haluaisin tietää suurlähettilältä, onko, oletteko havainneet mitään edistystä esimerkiksi muualla kuin EU-ssa, vaikkapa Obaman hallinto, onko se tuonut jotakin uutta tähän toimintaan, ainakin verrattuna Bushin hallintoon? Ja sitten kolmas kysymykseni. Eikö yksi kriteeri voisi olla se, että pohdimme, miten yritämme kehittää neuvoston työtä. Emme syyttäisi niin paljon hallituksia, vaan todella tarkastelisimme, miten voimme kentällä toimia, miten voisimme tukea ihmisoikeuksien puolustajien työtä. Eikö tällaista toimintaa voitaisi ihan operatiivisesti tukea? Tänään osallistuin kokoukseen, jossa keskusteltiin Etiopian Eritrean katastrofaalisesta tilanteesta. Ja tuolloin heräsi kysymys, että mitä ihmettä me voimme tehdä, miten voimme tukea ihmisoikeuksien puolustajia rahalla ja muulla, muilla keinoilla. Ja tällaisia kysymyksiä neuvoston tulisi pohtia. Sitten herra Tistoneem, haluaisin tietää, mitä Zimbabwessa tapahtuu nyt, kun erityis- tai kidutuksen vastainen erityisraportoija on heitetty ulos maasta, eikä hän pysty enää toimimaan siellä. Kiitos rouva Gomez. Sitten herra Tanok, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam President, and uh, rather... Kiitoksia puheenjohtaja. Epätavanomaisesti olen melkein samaa mieltä kaiken kanssa, mitä Gomez sanoi. Mikä on vähän huolestuttavaa. Minä myös. Olin alun perin toiveikas siitä, että ihmiskunnan ihmiskunneuvosto olisi parannus komission, joka oli tässä aiemmin. Olen, se mitä olen nähnyt, niin sen uskottavuus joutuu uskottavuuskriisin alaiseksi, kun siellä on Kiina, joka julkisesti talousrikoksista teloittaa ihmisiä, Pakistan tilanne, Kuuba, joka kaikki poliittiset toisen laitteet on vanginnut. Siis tässä jotenkin nykyisiä jäseniä, antaakseni teille kuvan siitä, myöskin ihmisoikeusneuvosto keskittyy tähän ihmisoikeus kysymykseen 25 kertaa enemmän silloin pitäisi olla Israelista kuin mistään muusta maasta, joka minun mielestäni osoittaa selvää poliittista epäpuolueellisuutta. Anteeksi, ei kun puolisuutta. Goldstonein raportti esimerkiksi oli asia, jossa ei nyt ollenkaan Hamasin eh, sotarikoksia, jossa oli 12 000 eh, ohjusta laukaistu Israeliin. Ja sitten ihmisekoneuvoston on oma tietojen keruumatka. Ja paljon latteuksia on sanottu nyt näistä asioista tänään. Mutta minun täytyy sanoa, että surullisesti minun mielestäni arvovalta puolueettomuuden kannalta, universaalisuuden kannalta ja puolueettomuuden kannalta ihmisoikeuksien osalta, joka on kyllä samaa mieltä on ainoa oikea, ainoa laatuaan kansainvälinen elin. Valitettavasti näitä asioita on pystytty todistamaan, että ne olisivat siellä. Kiitos herra Tanok ja panen tyytyväisyydellä merkille, sen, että tämä konsensus meidän valiokunnassamme rakentuu, kun sanoitte, että olette kerrankin samaa mieltä rouva Gomesin kanssa. Ja varmasti tämä voi vielä toistua. <laughs> No sitten Rova Kill Nielsen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kokouksen alussa mainitsitte muurin murto tapahtumiseen niin vuosipäivän tällä vähän karvas vaku, koska vielä kymmenen, vuot- kymmenen päivää sitten Itä-Jerusalemissa ja tuolla alueella vieläkin ollaan rakentamassa muuria, kahdeksan metristä muuria, joka, joka mm, edellyttää palestinalaisten tekevän valtavia kierroksia päästäkseen kouluun tai työpaikalle tai pelloilleen. Minä en siis näe syytä juhlaan. En ollut siellä nyt ensimmäistä kertaa. Näin myös, kuinka Itä-Jerusalemista karkoitettiin perheitä kotoaan toinen elokuuta esimerkiksi perhe, joka oli jo 33 vuotta asunut kodissaan. Yön aikana se häädettiin ja, ja aamulla siirtolaiset tulivat armeijan suojelemana pystyttämään Israelin lipun sinne katolle. Kuten tiedätte, hallintoja on kulunut paljon ottomaani, britti, hallintojen jälkeen nyt Israelin hallinto. Maa on todella myllytty. Tämä perhe Nun on yksi tapaus. Se sai tämän talon sen jälkeen, kun se oli häädetty länsi vuonna 1948 ja vuonna 1956 mm, vastaavissa tilanteissa anten, annettiin tällainen, tällaisia taloja käyttöön. 33 vuoden jälkeen sotilaallisin voimin tämä perhe nyt sitten karkoitettuun. Siellä oli lapsia, nuoria, jotka olivat syntyneet tässä talossa. Se oli aika hirvittävä tilanne. Alueella rikotaan ihmisoikeuksia jatkuvasti jatkuvasti mm, taloja tuhotaan, ihmisiä karkoitetaan. Haluaisin viitata tässä myös oikeuteen veteen. Se on perusoikeus kaikille ihmisille. Tehän tiedätte, eh, tunnette Amnesty Internationalin raportin, jossa hiljattain on tuomittu eh, tilanne, jossa osa väestöstä, israelilaiset, eh, ottavat veden käyttöönsä ja jättävät palestinalaiset ilman. Israelin väestö käyttää keskimäärin 20 kertaa enemmän vettä kuin länsirannikon asukkaat. Gazasta puhuttiin hetki sitten, tilanne on vielä pahempi. Kyseessä on getto, johon on puolitoista miljoonaa henkilöä suljettu sodan jälkeen. Siellä vesi, vettä on hyvin vähän alle 10 prosenttia Gazan vedestä täyttää WHOn standardit. Se aiheuttaa useita tauteja. Hyvä suurlähettiläs, haluaisin kysyä, ettekö ole sitä mieltä, että tämä rankaisemattomuus, josta hyötyy kehittyy Israelin valtio, joka on esitelty alueella ikään kuin demokraattisena mallina. Ettekö ole sitä mieltä, että tämä darankaisemattomuus ja kansainvälisen yhteisön selektiivisuus kyseenalaistaa perusoikeudet ja kansainväliset oikeudet ja mahdollistaa sen, että diktatuurit ja sotilaisjuntat näkevät tulevaisuuden ruusuisena? Kuinka te näette tilanteen, kuinka kansainvälisestä oikeudesta voitaisiin pitää kiinni? Toinen kysymys, joka jo esitettiinkin, koskee sitä, mikä on Goldstonein raportin tilanne ja millaista seurantaa sille aiotaan antaa. Kiitoksia. Kiitos erittäin paljon rouva Kielsen, Kiel Nielsen. Meillähän on täällä sellainen tilanne, että keskustelemme tästä ihmisoikeusneuvostosta ja, ja jos suurlähettiläs Van Möven haluaa kommentoida tätä Palestiina-Israel-keskustelua vaikkapa Goldstone raportin käsittelyn kautta, niin se toki on täysin mahdollista. Mutta varsinainen aiheemme on siis ihmisoikeusneuvosto. Eh, nyt minä juuri annoin puheenvuorolistan pois. Siinä oli vielä pari nimeä. Herra Hauit oli seuraava. Olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Yhdyn kollegoihin kiittämällä lämpimästi eh, suurlähettilästä tulostaan tänne. On erittäin hyödyllistä käydä tällaista keskustelua ja yksi euroedustaja on ollut hänen mukanaan Genevessä ja minä uskon, että EUn tiiminä olimme hyvin rakentavassa roolissa. Yhdessä lähettiläidemme kanssa Genevessä pyrimme pohtimaan, miten ihmisoikeusneuvoston työtä voitaisiin kehittää. Ja samalla sitten pyrimme tietysti kehittämään EUn toiminnan tehokkuutta ja toivon, että tällä linjalla voidaan jatkaa myös tämän parlamentin istuntokaudella. Haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen, että olen samaa mieltä niiden puhujien kanssa, jotka olivat sitä mieltä, että ihmisoikeusneuvosto ei ole pystynyt saavuttamaan sille Kofi Annanin asettamia tavoitteita. Näitä ei ole onnistuttu saavuttamaan ja toivomme, että työt olisi tehokkaampaa, se olisi vähemmän poliittista luonteeltaan ja Minun täytyy todeta, että olen ollut pettynyt ihmisoikeusneuvoston työhön. En halua osoittaa näitä kritiikin sanoja teille henkilökohtaisesti, mutta uskon, että kaikki, jotka ihmisoikeuksista ovat huolestuneita Euroopassa ja muualla maailmassa, ovat olleet hieman pettyneitä neuvoston toimintaan. Ja toivomme, että se tästä kehittyy. Tässä salissakin voi olla 70 erilaista mielipidettä tänä iltapäivällä ja on selvää, että tästä on hyvin ristiriitaisia näkemyksiä. Ja esimerkiksi palestinalaisalueiden tilanne on vaikuttanut voimakkaasti ihmisoikeusneuvoston työhön. Meilläkin on tästä aika kärkeviä kantoja, mutta vasta viime aikoina ihmisoikeusneuvosto on tähän reagoinut ja tässä on ehkä vähän suhteettomasti lähdetty liikkeelle ja onko tämä nyt oikea tapa ratkaista lähi konflikteja? Tästä en ole ihan varma ja minä olen usein keskustellut asiasta kollegoideni ja Ruotsin puheenjohtajavaltion kanssa. Meidän tulisi pohtia, mikä olisi asianmukainen reagointi EUn taholta mikä olisi EUn rooli palestiinalaisalueilla mikä olisi reilu ja tasapainoinen ja joka ottaisi huomioon myös ihmisoikeustilanteen alueella. Ja jos tältä pohjalta pääsisimme eteenpäin, se olisi hyvä asia ja tähän mielelläni kuulisin näkemyksenne. Olen samaa mieltä niiden puhujien kanssa, jotka ovat korostaneet esimerkiksi parlamentin tekemiä päätöslauselmia siitä, mikä on meidän näkemyksemme ihmisoikeusneuvoston tulevasta työskentelystä ja sen suunnasta. Erityisesti haluamme kehittää menettelytapoja, haluamme pitää kiinni valtuutetun tai korkean edustajan riippumattomuudesta ja vahvistaa kansalaisyhteiskunnan panostusta ihmisoikeusneuvoston työhön. Näistä asioista olemme varmasti samoilla linjoilla. Ja yksi asia vielä, meidän kannassamme on se, että ensiksi kun ihmisoikeusneuvostoon valitaan jäseniä, niin silloin jäsenmaiden pitäisi, tai niille pitäisi olla enemmän sanottavaa neuvoston toiminnan menettelytavoista. Ja olisi hyvä, että jäsenillä olisi enemmän sanavaltaa menettelytavoista. Onhan tämä nyt aivan reilua. Toiseksi, jos ehdokasmaat asettuvat ehdolle ihmisoikeusneuvostoon, niin ne voisivat tehdä jonkinlaisia kannanottoja ja jollain prosessilla nämä voitaisiin ottaa huomioon ja pitää erilaisina sitoumuksina neuvoston työn kehittämisessä. Ja totta kai olisi kiinnostavaa kuulla, kuten miten nämä UPR-raportit, miten niitä voitaisiin paremmin hyödyntää – Näihinhän on kohdistettu aikamoisia toiveita. Edellinenkin valtuutettu nämä nosti esille. Ja on totta, että UPR-järjestelmä on kehittynyt, mutta olisi syytä todeta myös nämä puutteet, että ihmisoikeusneuvosto on ilolla tervehtinyt UPR-järjestelmää, mutta tästä pitäisi kyllä vielä, vielä kehittää. Ja sitten tässä keskustelussa ilmeni, että ihmisoikeusneuvoston pitää ehkä hieman muuttaa näkökantaansa suhteessaan ihmisoikeusneuvostossa. Me emme voi olla mitään sanelijoita, vaan meidän täytyy kuulla myös kansalaisjärjestöjä. Usein ne ovat jääneet meidän jalkoihimme. Minä en osoita näitä kritiikin sanoja ruotsalaisille kollegoilleni, mutta minusta kaikki neuvoston puheenjohtajavaltiot vuorollaan kohtaavat nämä haasteet. Nimittäin usein puheenjohtajavaltiot pyrkivät välttämään ristiriitaisuuksia EU-jäsenvaltioiden välillä. On ikävää, jos tämä tällainen estää toimintaa tai sen kehittämistä, mutta jos me emme tähän puutu, niin me jatkamme työtä aina vain pienimmän yhteisen nimittäjän pohjalta. Eikä tämä kritiikki ole kohdistettu erityisesti kehenkään. Me näemme kyllä etuuksia siinä, että EU toimii tässä näkyvässä roolissa. Ja tässä ei ole kyse ainoastaan siitä, että EU toimisi yhteisenä toimijana suhteessa ulkomaailmaan, vaan kyse on myös yksittäisten jäsenvaltioiden toiminnasta. Olisi hyvä, jos kaikki maat myös erikseen sitoutuisivat tähän toimintaan. On erittäin hyödyllistä, että ihmisoikeusneuvoston puheenjohtaja on tänään täällä joukossamme. Kiitos. Kiitos herra Hauit. Nyt olemme siinä tilanteessa, että annamme loppupuheenvuorot ähm, suurlähettiläs Van Mövenille ja sitten vielä lyhyesti Rouva Hammarskjöldille. Haluaisin kuitenkin, ennen kuin suurlähettiläs käyttää puheenvuoroja ja toivottavasti vastaa meidän kysymyksiimme, niin äh, lisätä yhden kysymyksen. Täällä jo mainittiin, että, että YK on kidutuksen vastainen erityisraportoija herra Novak ei päässyt hiljattain Zimbabween. Ja että tätä voi pitää aika vakavana osoituksena siitä, että, että jonkinlainen uusi poliittinen eh, väkivalta-aalto on, on ehkä käynnistymässä. Ja nyt sitten panin merkille, että herra Novak oli myös ehdottanut, että pitäisi ryhtyä neuvottelemaan tällaista kansainvälistä sopimusta pidätettyjen oikeuksista. Ja haluaisin kysyä teiltä, että mitä te ajattelette näistä pyrkimyksistä tuntuu, että juuri tämän tyyppiset hyvin vakavat ihmisoikeusloukkaukset, jotka eivät, eivät tapahdu vain tietyssä maassa tiettynä aikana, vaan jo, jotka vaivaavat monia maita koko maailmassa, jotka ovat erittäin räikeitä ihmisoikeusloukkauksia, niin meidän pitäisi löytyä tapa, jolla voisimme tukea sitä, että ihmisoikeusneuvosto pystyy myös niihin puuttumaan. Mutta nyt on puheenvuoro teillä, suurlähettiläs Van Möven, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös täällä puhuneita heidän panoksestaan. Niistä tulee olemaan suurta hyötyä töissämme Genevessä. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että ihmisoikeusneuvosto on tietenkin hyvin nuori instituutio. Kaksi vuotta olemme laattineet niin sanottu institutionaalista pakettia ja toimeksiantojen mandaattien uudistuksia. Ja nyt neuvosto on keskittynyt itse toimintaan mm, noin vuoden ajan, vähän yli vuoden ajan. Jos nyt sitten ryhdytään arvioimaan äh, sen tuloksia, niin minun mielestäni se on vielä liian varhaista kaikesta huolimatta ei tietenkään väitä, että tulokset olisivat mitenkään täydellisiä. Meidän on mielestäni muistut, muistattava, että neuvosto syntyi vaiheessa, jolloin, jolloin tilanne, kansainvälinen tilanne oli vaikea, monenkeskiset suhteet olivat vaikeita. Nyt olemme pääsemästä tästä tilanteesta eteenpäin, mutta maailmakin on muuttunut. On totta, että Ne, jotka menneisyydessä johtavat ovat nyt ehkä hieman jotenkin puolustuksellisessa asemassa. En halua mitenkään yksinkertaistaa, mutta nyt mielestäni tarvitaan sitoumusta. EU on sitouduttava neuvoston töihin. Se on se väline, joka meillä on YKssa käytettävissämme ja tässä suhteessa, kuten monet muutkin, olen iloinen siitä, kuinka Yhdysvallat on uudelleen sitoutunut sen toimintaan. Kaikkien neuvoston osapuolten olisi vilpittömästi sitouduttava sen tekemään työhön. Minun mielestäni neuvosto on lähinnä sitä, mitä jäsenvaltiot haluavat sen olevan. Neuvosto toimii tai toimii vähän huonommin sen mukaan, kuinka korkeana prioriteettina jäsenvaltiot pitävät sen toimintaa ja ottavat sen kansainväliseen toimintaan. Tarvitaan kaikilla tasoilla pysyvää vuoropuhelua, myös poliittista vuoropuhelua. Kyseessä on lähinnä poliittinen elin. Mikä olisikään sen poliittisempaa toimintaa kuin ihmisoikeudet? Tänään iltapäivällä on puhuttu paljon Lähi-idästä, Goldstonin raportista. Tässä yhteydessä haluaisin vain todeta, että olen kuullut valtavan suurista erimielisyyksistä ja ne heijastelevat aika hyvin niitä keskusteluja, joita olemme neuvostossa käyneet. Ihmisoikeusneuvoston edessä on suuret haasteet. Uskon, että ainoa ratkaisu on siinä, että tarkastelemme objektiivisesti tätä raporttia. Kaikki osapuolet ovat siinä mukana. Y- yleiskokous on juuri pyytänyt Israelin ja palestinalaisten osapuolia tekemään riippumattoman ja ri- puolueettoman tutkimuksen tilanteesta. Uskon, että tämä on aivan keskeinen elementti kyseisessä raportissa. Mitä sitten tulee tähän esitettyihin kommentteihin. Minun mielestäni tämä on erittäin tärkeä harjoitus, johon tulemme Genevessä ryhtymään, mutta kuten täällä on korostettu, meidän ei pidä unohtaa neuvoston normaalia toimintaa, ei pidä siis keskittyä ainoastaan institutionaaliseen tasoon, vaan, vaan jatkaa tätä asiaa sisältötoimintaa. toimintaa tarkistus, tarkistuksen tavoitteena on, on oltava myös se, että parannetaan olemassa olevia tekstejä ja parannetaan neuvoston mahdollisuuksia vastata siihen asetettuihin oso- odotuksiin. Esititte kysymyksen Zimbabwesta. Siinä on pari asiaa, joista neuvoston edustaja Tistunei pystyy teille yksityiskohtaisesti äh, puhumaan, jos äh, se teille sopii. Kiitos, olkaa hyvä herra Pistonen. Äh, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia rouva alivaliokunnan puheenjohtaja näistä kysymyksistä, joihin viitettiin Täällä on muistettava, että esittelijöiden vierailut maissa ovat aina arkaluontoisia. Tällaisia ongelmia on ollut. Meillä on olemassa eh, erityisproseduurien koordinaattorikomitea, joka on ottanut tämän asian käsiteltäväkseen. Ja sieltä saimme tiedon, että erikoisesittelijä joutui viettämään yön lentokentällä – ja joutui lähtemään seuraavana aamuna ensimmäisellä koneella. Tämä ei ollut asianmukaista erityisesittelijöiden kohtelua. Emme ole kuitenkaan menettäneet toivoa, että vierailu vielä toteutuisi. Joka tapauksessa kaikkien, kaikkiin toimiin on ryhtytty, jotta erikoisesittelijä voisi tehdä työnsä. Me korkeana edustajana teemme kaikkemme, jotta vierailu onnistuu on otettava huomioon ja palattava ehkä asiaan myöhemmin. Jos teille sopii, niin haluaisin lyhyesti kommentoida tätä neuvoston politisointia ja sen ehdotuksia aivan samoin kuin puheenjohtaja juuri totesi. Minun mielestäni, niin kuin tänäänkin on sanottu, politisointi on aina neuvoston asia, mitä korkeammalle tasolle se nousee YK hierarkiassa, sen poliittisempi se tulee olemaan. Tus, koskaan kiduttuus, kuolemantuomiot, sananvapaus, ihmisoikeusongelmat eivät koskaan tule olemaan rauhallisesti käsiteltäviä asioita, vaan, vaan ne ovat aina hyvin korkeasti poliittisia. En usko, että tilanteesta muuttuu valtuutettu vuonna 2006 tarkistuksissa viittasi yleismaailmallisuuteen, mutta sitten luovuimme, koska jäsenvaltioilla tai tarkkailijoilla on suurin piirtein sama oh, oikeudet, riippumatta siitä, ollaanko varsinaisia jäseniä vai tarkkailijoita, niin vaikutus töihin on aika lailla vastaavanlainen. On tärkeää, että lähestymistapamme on pragmaattinen ja joustava. Ja niin kuin on usean kertaan muistutettu, on tärkeää, että voidaan käsitellä kaikkia ihmisoikeuskysymyksiä kaikissa niissä paikoissa, joissa ihmisoikeudet ovat va- vaarassa. Ja se pätee kaikkiin planeetan maihin. Ei ole yhtään sellaista paikkaa, jossa ka- kaikista oikeuksista pidettäisiin kaikkien henkilöiden ja ulkomaalaisten kanssa kiinni. On siis vältettävää Pandoran lippan avoaminen, jos, kun, kun lipas ei ole aivan ikuisuuksiksi suljettu. Kiitoksia. Kiitos erittäin paljon herrat istuneet Ja sitten vielä lopuksi Rouva Hammarskjöld lyhyesti. Toivon, että tekin kommentoitte keskustelua. Ja tässä on tullut monenlaisia konkreettisia ehdotuksia myös siitä, miten Euroopan unioni voi toimia paremmin ihmisoikeusneuvostossa. Ja uskon, että myös Euroopan parlamentti voi tätä työtä vahvistaa. Olkaa hyvä, Rouva Hammarskjöld. Thank you, Madam Chair. Indeed, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin tarkasti pannut merkille nämä monet erityisehdotukset ja ideat siitä, miten voisin paremmin tehdä työtä ihmisoikeusneuvostossa. Yritän lyhyesti vastata kysymyksiin, jotka minulle suunnattiin. Ehkäpä jatkaa siitä asiasta eli vuorovaikutus parlamentin ja neuvoston välillä ihmisoikeusneuvoston työstä. Taitaa olla moniakin tapoja, joilla tämä voidaan tehdä. Minulla oli etuoikeus briefata alivaliokuntaa siitä, miten Ruotsi puheenjohtajamaana pyrkii edistämään ihmisoikeusneuvoston työtä ja ihmisoikeustyötä yleensä tämän sämmöikäisen istunnon edellä syyskuussa ja pystyy kuuntelemaan kantoja, joita jäsenet silloin esittivät. Tänään on tietysti toinen erinomainen mahdollisuus kuulla jäsenien näkemyksiä ja ottaa niitä mukaan työhömme. Mutta kuten on mainittu, on muitakin mahdollisuuksia, kuten kun alivelikunnan jäsenet tai muut jäsenet Genevessä vierailevat ja ihmisoikeusneuvostossa itsessään. Tätä voitaisiin selvittää, miten yhteistyömme voisin tällä tavalla parantua edelleen. Minulta kysyttiin Yhdysvaltain roolista ja EU-yhteistyöstä. Yhdysvaltain tulo ihmisoikeusneuvostoon uutena jäsenenä on antanut meille uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä esillistäneen asioiden osalta. Meillä on todellakin hyvilläiset yhteydet yhdysvaltalaisiin ihmisoikeusneuvoston työstä ja kaikki tulevaisuuden näköalat ovat mahdollisia, että voidaan löytää uusia yhteistyötapoja ihmisoikeusneuvoston asiallisista olevista asioista, ei pelkästään arvioinnin osalta, vaan erityisesti erityisen mistäkin kysymyksestä. Minua pyydettiin kommentoimaan tulevaisuuden näköaloja siitä, että voitaisiin keskittyä vähemmän siihen, että syytetään hallituksia ja keskityttäisiin enemmän siihen, eh, keskityttäisiin niihin, jotka ihmisoikeuksia puolustavat kautta maailman. Mielestäni ihmisoikeusneuvostolla on rooli kolmessa mielessä. Ensiksikin kapasiteettien rakentamista ja teknistä avustusta, siihen voidaan keskittyä, jotka eivät ole olleet keskiössä niinkään tähän asti. Tuki ihmis, äh, maille, jotka haluavat parantua tässä, on tärkeä osa siitä, mitä neuvostoja tehdään, se mekanismit. Toinen on puolustaa kansalaisoikeuston oikeuksia muiden kansalaisyhteiskunnan edustajien osallistumista neuvoston työhön. Hyviä kokemuksia tästä tuli eh, institutionaalisen instituutioiden rakentamisen prosessista, ja tämä pitää pitää mielessä, kun pyritään rakentamaan ponnistuksia. Mutta myöskin, että neuvosto, kuten myös komission tapauksessakin oli, on foorumi, jossa ne jossa haluavat reagoida ihmisoikeuksien loukkauksia vastaan, niin he, he pääsevät tänne foorumille puhumaan ja saada äänessä kuulluksi. Sitten kolmas pointti olisi se, että neuvoston täytyy ottaa vastuunsa vakavasti, kun reagoidaan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Täytyy olla mahdollisuus tehdä maakohtaisia päätöslaselmia, jos on tarpeen, tai muilla tavoin reagoida. Minulta kysyttiin myös kysymys siitä, että millä tavalla olisi mahdollista mahdollisesti luoda konsensusta lähi kysymysten suhteen. Se on laajempi kysymys. Oli tietysti useitakin kysymyksiä Goldstone raportista. Ehkä verittää sanoa, että se mitä voimme tehdä on osallistua neuvotteluihin EUn puolelta. Näin tehtiin säännönmukaisessa kokouksessa ja erityiskokouksessa perustuen yhteiseen kantaan, mainitsemiin periaatteisiin. Sitten eh, teimme useitakin ehdotuksia mahdollisesta tuloksesta, mutta sitä tulosta ei lopulta saatu aikaan, mutta mielestäni oli selkeä sitoumus EUn puolelta sitoutua kyseessä olevien kumppaneiden kanssa No sitten Howard, mitä Howard sanoi tästä outreach-asiasta. Se ei voi olla puheenjohtajan pelkkä rooli. Meillä on taakajako hyvin vahva järjestelmä siinä, jossa kumppanit toimivat meidän puolesta. Me jaamme siis taakkaa muiden kanssa. Se on tärkeää myös viestinä tästä laajasta kirjasta aktiviteetteja, joita on, EU:ssa on Troikan ja puheenjohtajan toimien lisäksi. Kiitos. Kiitos kaikille näistä erinomaisista puheenvuoroista ja ehdotuksista ja uskon, että myöskin tämä keskustelu, johon alivaliokunnan jäsenet ovat osallistuneet, johtaa siihen, että me voimme pohtia tässä lähiaikoina, että kuinka me voimme vahvistaa tukeamme ihmisoikeusneuvostolle saattaisi olla paikallaan, että ensi vuonnakin laaditaan tällainen oma-aloitteinen mietintö ja ikään kuin päivitetään tilannetta ja mietitään myös uusia tapoja, millä esimerkiksi parlamentti voisi vaikuttaa näihin, näihin eh, UPR-prosesseihin, esimerkiksi esittämällä neuvostolle ja komissiolle joitakin eh, tiettyjä maita koskevia kysymyksiä. Että jotakin tällaisia uusia mekanismeja myös meidän toimielintemme välille voitaisiin hyvin varmaan ajatella. Mutta tältä erää Kiitos suurlähettiläs Van Möven, kiitos herra Tistunen, kiitos herra Nikos ja kiitos rouva Hammarskjöld. Ähm, nyt sitten voimme varmasti siirtyä toiseen pääaiheeseen, johon käytämme tämän loppukokouksen. Se on siis Länsi-Balkania koskeva ihmisoikeuskuuleminen ja tässä herra Kukan, joka on Länsi-Balkan valtuuskunnan puheenjohtaja, niin, niin hän on tässä niin käyttää alkupuheenvuoron. Herra Kukan, te voisitte varmaan tulla tänne istumaan. Voimme pitää nyt kahden minuutin tauon tässä. Niin tässä vaihdetaan paikkoja ja No niin, kokous jatkuu. No niin, arvoisat valiokunnan jäsenet ja kaikki vieraat, erityisesti Länsi-Balkanin alueen diplomaatit, joita tässä huoneessa on paikalla seuraamassa keskustelua. Meillä on siis vuorossa julkinen kuulemistilaisuus Länsi-Balkanin ihmisoikeustilanteesta ja haluaisin todellakin mainita, että herra Kukan on Albanian, Bosnian, Herzegovinan, Serbian, Montenegron ja Kosovon eh, delegaation puheenjohtaja ja, ja hän käyttää tässä alustavan puheenvuoron ja muutenkin voimme nojata hänen kokemukseensa ja asiantuntemukseensa. Mutta aivan lyhyesti mainitsen vain, että, että nythän 14. Eh, päivä lokakuuta komissio on hyväksynyt vuosistrategiansa, jossa se selostaa laajentumispolitiikkaa. Ja tämä on niin pääasiallinen eh, asiakirja, johon nojaamme tämän kuulemistilaisuuden. Eh, komission raportissa kaiken kaikkiaan eh, vedetään yhteen edistys, mitä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana jokaisessa ehdokasmaassa ja potentiaalisessa ehdokasmaassa. Ja nämä maat ovat siis Kroatia, Eh, entinen Jugoslavian, eh, Makedonian tasavalta, Turkki, Albania, Bosnia ja Herzegovina, Montenegro, Serbia ja Kosovo. Tarkoitus olisi, että meille tulee nyt selväksi eh, jotakin hyvin olennaisia seikkoja ihmisoikeustilanteesta näissä maissa. Pakolaisten tilanne on se, mikä meitä kiinnostaa. Myöskin tällainen niin sovitteluprosessi, joka on eri, eri ryhmien välillä Eh, joka, ja, joka on hyvin olennainen osa matkalla kohti Euroopan unionin jäsenyyttä näissä maissa. Ja haluaisinkin nyt antaa puheenvuoron Edward Kukanille eh, parlamentin näihin maihin suhteesta vastaavan delegaation puheenjohtajalle. Herra Kukan, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, arvoisat kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat. Komission äskettäin julkaisemat edistymiskertomukset Länsi-Balkanin maista sisältävät varovaista optimismia ja yleisen myönteisen suhtautumisen näiden maiden edistymiseen tiellään kohti EUta. Raportit myös vetoavat näihin maihin siinä mielessä, että ne jatkaisivat ponnistelujaan täyttääkseen kaikki liittymiskriteerit, sillä näillä mailla on vielä paljon tehtävää edessään, jotta liittymisprosessi saataisiin onnistuneeseen lopputulokseen lähitulevaisuudessa. Kööpenhaminan poliittisten kriteerien täyttäminen, mukaan lukien ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja vähemmistön suoja, ovat erittäin tärkeitä elementtejä tiellä kohti EUta. Ja nämä ovat juuri niitä asioita, joita me käsittelemme tämän iltapäivän tilaisuudessa. On oikein sanoa, että näillä aloilla on saavutettu edistystä viime vuosina, mutta konkreettinen ihmisoikeustilanne on kovin erilainen eri maissa ja, ja erilaiset poliittiset reformit osoittautuvat usein hitaiksi. Ja puheenvuoroni alussa haluaisin korostaa muutamia keskeisiä asioita, joihin meidän tulisi tulevassa työskentelyssä kiinnittää erityistä huomiota siis nimenomaan ihmisoikeuksien alalla. Ensiksi sovittelu ja ihmisoikeuksien suoja. Nämä ovat sellaisia elementtejä, joita pitäisi pitää tai joita voidaan pitää maiden vakauttamis- ja assosiaatioprosessin esteinä. Prosessihan alkoi jo vuonna 2000. Menemättä yksittäisten maiden yksityiskohtain. Siihen meillä ei ole aikaa. Haluaisin mainita pakolaisten huonon aseman ja kotimaassaan siirtymään joutuneiden henkilön heikon aseman. Näiden ihmisryhmien kohdalla pitäisi pitää kiinni pääsystä perusoikeuksiin mukaan lukien asuminen, koulutus, terveyspalvelut, työllisyys, työmarkkinapalvelut ja muut sosiaaliset palvelut. Tämän lisäksi Länsi-Balkanin maiden pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä sotarikollisten oikeuden eteen saattamisessa ja sovitteluprosessissa. Euroopan unioni on tähän mennessä tarjonnut näille maille merkittäviä kannustimia, jotta ne tekisivät yhteistyötä kansainvälisen sotarikostuomioistuimen kanssa entisessä Jugoslaviassa. Kansallinen sotarikollisten oikeuden eteen saattaminen on toinen merkittävä tekijä, joka otetaan aina huomioon, kun arvioidaan näiden maiden edistystä ja niiden ihmisoikeustilanteita. Viime vuosien aikana Länsi-Balkanin maat ovat tehneet merkittäviä ponnisteluja lainsäädäntönsä sopeuttamiseksi vastaamaan kansainvälisiä standardeja, mukaan lukien vähemmistöjen oikeudet. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin riittämätön ja muutama ongelma-alue tuli tässä siis mainituksi ihmisoikeuksien saralla, mutta mistä me olemme eniten huolissamme tulevaisuuden kannalta? Pyrin luetteloimaan niistä muutamia. Ensiksi pakolaisten asema ja kotimaassaan siirtyneiden joutuneiden henkilöiden asema, uhrien tukeminen, alueellisen yhteistyön edistäminen, erityisesti sotarikoksia selvitettäessä – Mitä tulee perinteiseen oikeuteen, niin tässä täytyy erityistä huomiota kiinnittää oikeuksiin sukupuolten välillä. Ja vähemmistöjen oikeudet ovat edelleen huonolla tolalla ja vähemmistöjä ei täysimääräisesti oteta mukaan yhteiskuntaan tai alueellisiin yhteisöihin. Suvaitsemattomuutta on havaittu seksuaalivähemmistöjen kohdalla erityisesti. Usein seksuaalivähemmistöt joutuvat kärsimään hyökkäyksistä ja niitä ei sitten poliisikaan tai syyttäjälaitos vaivaudu tutkimaan. Tämän lisäksi ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia kohtaan hyökätään jatkuvasti eri alueilla. Tämän lisäksi naisten ja lasten oikeuksien tilanne on kovin erilainen eri Länsi-Balkanin maissa. Nämä puutteet aiheuttavat suurta huolta. Länsi-Balkanin maat ovat naisten ja tyttöjen, naisiin ja tyttöihin kohdistuvan ihmiskaupan kohde ja kauttakulku maa ja lähtömaa. Ja näihin ihmisoikeusrikkomuksiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Lapset erityisesti yhteiskuntien heikoimmissa luokissa, esimerkiksi romanilapset, kärsivät hyvin paljon syrjinnästä jokapäiväisessä elämässään. Ja tässä vain muutama näkyvin esimerkki ihmisoikeusrikkomuksista Länsi-Balkanilla. Hyvät naiset ja herrat, uskon, että voidaan todeta, että kaikkia näitä asioita tulee tarkastella huolellisesti ja niitä tulee tarkastella yhdessä muiden ajankohtaisten ongelmien kanssa. Ja näitähän on tehtykin erilaisia tutkimuksia ja lausuntoja. Ja ulkosuhdeiden pääosasto on laatinut raportin, jonka nimi on Ihmisoikeudet ja sovittelu Länsi-Balkanin alueella. Lopuksi, arvoisa puheenjohtaja, haluaisin korostaa erästä asiaa, jonka kaikki hyvin tunnemme – Euroopan parlamentti ja ihmisoikeuksien alivaliokunta ovat sellaisia tahoja, jotka voimakkaasti ovat sitoutuneet ihmisoikeustilanteen parantamiseen Länsi-Balkanin alueella. Jotta toiminta voi olla mahdollisimman tehokasta, tarvitsemme sen tueksi mahdollisimman paljon objektiivista, täsmällistä ja autenttista tietoa. Siksi, hyvät naiset ja herrat, kuuntelemme tarkalla korvalla, mitä teillä on sanottavana tänään iltapäivällä. Haluaisin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi ja tämän lisäksi voin vielä, voisin vielä sanoa, että kunnioitamme kovasti tekemään työtä. Me kaikki jaamme yhden yhtenäisen tavoitteen. Tarkoituksenamme on edistää ihmisoikeuksia ja suojella niitä ja tukea ja auttaa ihmisiä. Työsarka on loppumaton, mutta minun mielestäni meidän on syytä tällä tiellä jatkaa hyvin sitoutuneesti. Short but thorough. Uh, Kiitoksia lyhyestä, mutta hyvin perusteellisesta kuvauksesta ihmisoikeustilanteesta tällä alueella ja oikein otitte esille, että Tarvitsemme kaiken mahdollisen tiedon, joka voidaan saada arvon asiantuntijoiltamme. Ehdotukseni olisi, että ensin 10 puheenvuoro puheenvuoron Neda Sebekille, joka on johtajana demokratia- ja sopukeskuksessa Tessalonikissa. Jos teille sopii, muut asiantuntijat saisivat viisi minuuttia. Ja sitten olisi hyvin hyvä keskustelu jäsenten kanssa. No, täytyy nyt pahoitella. Muuten ei olisi keskustelua, jos ei näin tehtäisi. Herra Sebek, teillä puheenvuoro. Madam Chair, honorable members of the European Parliament. Puheenjohtajat, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, yritän käyttää vähän vähemmänkin aikaa kuin 10 minuuttia. Kiitoksia paljon siitä, että kutsuitte minut tänne tänään tähän tärkeään kulmistilaisuuteen. Minua on pyytetty raportoimaan teille sovun tilanteesta Länsi-Balkanilla joka on tärkeä elementti, kun ajatellaan sitä, että miten ihmisoikeuksia kunnioitetaan tai ei kunnioiteta. Pyysitte myös niin paljon tietoa kuin mahdollista. Annan niin paljon kuin pystyn. Kaikki eivät ole hyviä uutisia. Jos se puolisi bisnestä, niin investoijat olisivat vetäytyneet palkkanelta jo pitkän aikaa sitten. Jos ihmis, suvun pitäisi jatkoa, niin sitä ei tulekaan bisnestä missään palkkanilla eikä muullakaan. Se on sitä, mitä se on. Ja pitkäaikavälinen tulos äh, sodasta on tulee siis kansalaisyhteiskunnan puolelta, joka, jolla on sellainen tunne, että täytyy kiihdyttää tätä prosessia ja varmistaa, että rauhan, rauhasta etuja saavat ei ole tulevat sukupolvet, vaan ehkäpä omammekin. Pahoittelen sitä, että en nyt luo tästä ruusuista kuvaa. Jos haluamme ratkaisuja, tarvitsemme oikeat diagnoosit. Oikea diagnoosi tarkoittaa sitä, että katsotaan realiteettia, ei sitten sellaisena kuin haluaisimme sen olevan. Kauhea sota oli, neljä itse asiassa, jos puhutaan tarkasti 90-luvun periaatteiden mukaisesti niitä sodittiin ja ne eivät tälle vuosituhannelle enää sovi. Olen journalisti ja jotkut kollegat äh, kuvasivat sitä näin minulta, miksi minun pitäisi olla vähemmistönä sinun maassasi, kun sinä voit olla vähäistä minun maassani. Toisin sanoen, hyvät naiset ja herrat, sovittiin ra- alueesta, identiteetistä, uskonnosta ja rajoista. Se, mitä alueella tänään on, 14 vuotta ensimmäisten pääsotien jälkeen, 10 vuotta Korsovon sodan jälkeen, 8 vuotta Makedonian minisodan jälkeen. Pohjoisesta etelään. Slovenia, EUn jäsenvaltio ja sen jälkeen Kroatia sen vieressä ainoa ehdokas maa alueelta, jolla on realistiset mahdollisuudet tulla EUn jäseneksi muutaman vuoden kuluessa. Nämä kaksi maata kiistelevät muutaman sadan metrin, metrin eh, maakaistaleesta ja pääsystä merelle, mutta Gallupit osoittivat, että väestöt näissä kahdessa maassa näet toistensa vähiten haluttuna naapurina. Kroatia on parantanut toimiaan pyrkiessään EU-jäseneksi. Ja sehän on tietysti se kannusta sinne, että se on ainoa, joka sen voi tehdä, mutta ovatko nämä parannukset tällaista meikkausta vai realiteettia? Serbien omaisuuden palauttaminen 1995 jälkeen on esimerkiksi myöskin ongelma. Korruptio on aika yleistä ja poliittiset ja eh, uskonnolliset ja etniset ongelmat ovat myös olemassa. Bosnia-Herzegovina 14 vuotta selkeän, kun taistelut päättyivät hyvin jakautunut maa. Daytonan eh, rauhansopimus oli tärkeä tekijä, jossa kaksi kumppania eivät halua kuulla kuitenkaan hääkellojen soittua. Miten voi tehdä bisnestä kanssa, joilla on 13 ministeriä koulutukset vastaavina? 13 kumppania minulla on ministerinä vierailtavana jos haluan tästä asiasta puheiden kanssa. Miten voi tehdä pistettä sellaisen maan kanssa vakavasti, jossa naapuria pidetään vihollisena? Se on tappio kaikille näille pyrkimyksille ja miljoonille, miljardille, joita on annettu sen, äh, sen hyväksi, että Bosnia voitaisiin pitää yhtenäisenä, mutta epäonnistunut valmio se on jossa etenen viha kukoista, jos ette usko, jos uskotte, että olen liian karu arvioissa, niin menkää Mostadiin. Mostad on siellä, missä 1994 taistelut loppuivat. 15 vuotta myöhemmin äh, kaupungit ovat edelleen katkarasti jaettua kroattien ja bosnialaisten välillä. Ja tämä muuten on kunta, joka on saanut enemmän apua per asukas kuin mikä muu tahansa kunta Bosniassa. Sitten Montenegro yrittää kovasti pyrkiä EUn ja venäläisten oligarkkien välillä tasapainolle tasapainoilla. Koille serbia On maa, joka ei ole varma identiteetistä rajoistaan tai tavoitteistaan. Katsotaan Kosovoa, nuori valtio, 16 maan mukaan, jotka ovat sen tunnustaneet. Unohdetaan nyt se hyväksyminen. Se on 50 prosenttia on siellä työttömissä enemmänkin. 60 000 nuorta lähtee työmarkkinoille, joilla on minkälaista mahdollisuutta saada työtä. Ja se on katkaraksi jakautunut pohjoisosaan, jota servit hallitsevat ja loput sitten kosovalaiset. Optimistikin ovat luovuttaneet siitä, että voitaisiin monietinen Kosovo rakentaa uudelleen sitä paitsi sellaista ei koskaan ollutkaan, jota voitaisiin uudelleen rakentaa. Albania, jonka kommunistidiktaattori Hoksa rakensi purkkin, bunkkereita vaikka kuinka paljon, että voisi suojella itseään mahdollisimmin ja tsalismin linnakkeessa. Niitä on jokaista alpainalaista kohtikin aika paljon. Sitten entinen Jugoslavian tasa Makedonia, jonka pohjois, pohjoiset naapurit sen tunnustavat val, val, valtioksi, mutta eivät kirkkoa. Bulgaria tunnustaa se valtiona, mutta ei etnisenä yhteisönä, eikä myöskään kieltä tunnusta. Kreikka etelässä ei tunnusta sen nimeä ja joka on myös katkerasti jakautunut entisten jakolinimen mukaisesti. Etniset makedonialaiset etniset albanialaiset ovat siellä. Ei unohdeta sitä myöskään, että Havre Solana piti pitää käsistä näitä eekkisiä puheenjohtajia, ohjata kätet tois, toisiinsa puristamaan, että saataisiin allekirjoitukset. Tämä on siis sovun karut realiteetit. Älkää minua ampuko, jos ette viestistä ty- pidä, olen vain viestin ja sopuu ihmisoikeudet demokratia. Mitä odotimme mailta, jotka menivät feudalismista, siirtyivät absoluuttiseen monarkiaan, fasismiin ja kommunismiin? Että niistä tulisi demokraattisia valtioita yön yli, vapaa lehdistö, vapaat vaalit, uskottavuus ja uskottava tuomarikunta ja äh, virkakunta, joka ei ole komakratonut että siellä länsi-eurooppalaisia arvoja kunnioitettaisiin, annettaisiin ihmisoikeus- ja vähemmistön oikeuksille oikeudenmukainen suoja. Haluaisin muistuttaa teitä, että useimmat teitä ovat muista tämän eh, vitsin amerikkalaisesta ja englantilaisesta ja kysytään neuvoa, että miten tämä vihreä nurmikko saadaan taloon, että britti sanoo, että siemensin ja kastelin ja ajoin sitä nurmikkoa, leikkasin. Amerikkalainen kysyy, että siis miten kauan tätä on tehty, kun tämä ei minulla onnistu, onnistu kolme vuotta, nämä no, ollaan tehty sitä 800 vuotta. No, demokratia on mielentila, kyse ei ole siitä, että on pelkästään monen puolueen vaaleja. Onko täällä kukaan, joka uskoo, että me voimme itse asiassa tehdä demokratiaa ennen kuin saamme aikaan sovun näiden sotien jälkeen? Luovutaan yhdestä tyhmästä fraasista, jota on käytetty postkommunisista maista länsimaisissa medioiden tai jopa Irakin ja Haitin kohtailla. Emme rakenna uudelleen demokratiaa siellä. Emme palauta demokratiaa. Me yritämme tämän herkän kasvin istuttaa uudelleen hyvin vaikeissa ilmasto-olosuhteissa, jossa hyvin vähän sadetta ja aurinkopaistetta. Ei ole ollut mitään demokratiaa, jota voitaisiin uudelleen rakentaa Serbiassa, Haitissa, Venäjällä tai sitten luovutaan näistä uskomuksista ja ei voi olla myrkytetyssä mielessä demokratiaa. Ilman sopua demokratiaa ei voi olla. Demokratiassa ei ole kyse siitä, että olisi pelkästään monia puolueita, joista vasta voi valita. Eikä sopu ole sitä, että äh, allekirjoitetaan sopimukset noudataan tasataunnossa. Se on mielentilaisena prosessi, se vie aikaa, eikä se ole läheskään lopussa. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Sebek. I think we... Kiitoksia, herra Sebek. Arvostamme kovasti viisaita sanojanne. Heti alan tunna syyllisyyttä, kun sanoitte viisi minuuttia, koska huomasin, että niin paljon asiantuntijuutta täällä huoneessa on. En ole niin kovin tarkka, jos vähän enemmän haluatte käyttää aikaa, niin vapaasti voitte kommentoida toisianne, koska sitten pääsemme keskusteluun nopeammin. Rova Kumin, tervetuloa. Judith Kumin on johtajana Eurooppa-toimistossa – ihmisoikeusvaltuutetun toimistosta Brysselistä. Tervetuloa tänne taas. Thank you very much, Madam uh, Chairwoman. Uh, we also very much welcome the interest. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Mekin olemme tyytyväisiä siitä, että mm, tämä parlamentti ja erityisesti tämä alivaliokunta on osoittanut kiinnostusta ihmisoikeustilanteesta Länsi-Balkanilla. Ja erityisesti koskien pakolaisia ja siirtymään joutuneita henkilöitä. Jatkan naapurini aloittamaa diagnoosia ja muistutan siitä, kuinka merkittävää 90 1-99, kuinka monet joutuivat jo siirtymään 4 miljoonaa sinne Kroatiassa, sitten Bosnia-Herzegovinassa ja lopussa tämän, tämän aikajakson äh, lopussa myös Kosovassa ihmisiä joutui pakenemaan nyt 10 vuotta, Kosovan selkauksen jälkeen 14 vuotta, bosnia Herzegovinan sodan jälkeen 17 äh, vuotta. Äh, tämän toisen tapahtuman jälkeen on, on järkyttävää havaita, että edelleen puoli miljoonaa henkilöä ovat pakolaisina tai siirtymään joutuneina muualla kuin kotonaan puolet heistä ovat siirtyneet näiden selkausten takia. Kansainvälinen yhteisö seuraa tätä traagista tilannetta, mutta yhä vähemmän ajan kuluessa ei kuitenkin olisi löydettävä ratkaisuja. On aivan selvää, että tämän sovittelutoiminnan ytimenä YK on pakolaisvaltuutettu kävi alueella. Hän tapasi hallitusten viranomaisia Kroatiassa, Serviassa, Bosnia-Herzegovinassa ja pyysi viranomaisia kantamaan poliittisen vastuunsa ja poistamaan ne edelleen olemassa olevat esteet, jotka estävät löytämään ratkaisua pakollisia ja siirtymään joutuneita henkilöitä varten. Erityisesti Serbiassa, jossa siirtymään joutuneiden henkilöiden tilanne on kaikkein vakavin korkea valtuutettu on päättänyt ratkaista Serbian ongelman. Emme tiedä tarkkoja lukuja, luvut ovat kiistanalaisia, koska mitään väestönlaskentaa ei ole pitkään aikaan tehty, mutta noin 60 000 kroatialaista pakolaista ovat edelleen Serbiassa. Kroatiassa on kuitenkin tulossa EUn jäsen, hieman vähemmän pakolaisia Bosniasta. ja 200 000 Kosovosta. Luvut tosin ovat hieman epävarmoja ja joskus niitä ei oteta huomioon. Kosovolaiset edelleen lähtevät alueelta, niin he edelleen hakevat turvapaikkaa Euroopasta, erityisesti Euroopan unionista. Olemme järkyttyneitä, kun havaitsemme, että kosovolaisten turvapaikkahakemusten määrä yhä nousee. Viimeisten yhdeksän kuukauden aikana olemme saaneet Kosovosta yhtä paljon turvapaikkahakemuksia Euroopassa kuin, kuin koko viime vuoden aikana. Bosnia-Herzegovinan osalta, no tässä Mostarissa puhuttiin, mutta se pätee koko maahan, yli 100 000 henkeä on joutunut siirtymään, jättämään kotiinsa eikä ole voinut palata sinne. Olemme olleet alueella vuodesta 1966 alkaen, jolloin tuolloinen Jugoslavia oli turvapaikka niin sanotusta itäblokista pakeneville. Annettiin äh, tukea näille henkilöille. Nyt pyrimme saman pisteen tälle pitkälle pakolaistarinalle ja Euroopan komissio tukee pyrkimyksiämme vapaaehtoisen palaamiseen ja palauttamisohjelmaan. Kuten naapurinenkin haluaisin todeta, että tietyt ryhmät ovat haavoittuvimpia kuin toiset. Esimerkiksi romaanit epäilemättä kyseessä on kaikkien haavoittuvin pakolaisryhmä, koska heihin kohdistuu syrjintää lähes kaikkialla. Suurin osa heistä ovat de facto maattomia, heillä ei ole keskeisiä asiakirjoja, heillä, enemmistöllä heistä ei koskaan ole ollut henkilökorttia tai isänmaata, ei myöskään heidän lapsillaan. He eivät rekisteröi lastensa syntymiä. Euroopan komission avulla pyrimme saamaan aikaan konkreettisia hankkeita, joiden kautta nämä romanit saisivat edes tärkeimmät asiakirjat ja että on merkittäisiin joihinkin kirjoihin. Tämä olisi ensimmäinen askel kohti ratkaisua. Kuten sanoitte, meillä ei ole aikaa keskustella kaikista ongelmista, mutta haluaisin kolme asiaa mainita. Kolme mielestämme prioriteetti listalla olevaa asiaa. Ensinnäkin olisi löydettävä ratkaisu kroatti pakolaisille Serbiassa. Tätä varten on rohkaistava paikallisviranomaisia viranomaisia laatimaan asianmukaisia tilastoja näistä pakolaisista, paikkansa pitäviä tilastoja koskien Serbiassa olevia ja Kroatian palanneita pakolaisia ja niitä, jotka haluavat palata Kroatiaan, heidän olisi saatava tukea maahan palaamiseksi. Kaikkea ei ole tässä tähän suuntaan tehty. Sitten oikeus omaisuuteen jos henkilöillä oli jotakin Kroatiassa, pyydämme Kroatian hallitusta järjestelmään kompensointijärjestelmiä niin, että ihmiset voisivat saada omaisuutensa jollakin lailla takaisin. Jotkut heistä haluaisivat pysyvästi jäädä Serbiaan, toiset ovat niin jo tehneet ne, jotka eivät ole vielä näin tehneet. Ne, heidänkin olisi saatava tukea pystyäkseen tekemään näin. Edelleen olisi ratkaistava eläkeongelmat. Tämä olisi yksi askel oikeaan suuntaan. Sitten Kosovon pakolaiset, jotka ovat Bosnia-Herzegovinassa, entisessä Makedoniassa tai Montenegrossa – heille on annettava tukea, aivan kuten romaanipakolaisille annetaan tukea. Jos he eivät tunne oloansa turvalliseksi palatakseen, pyrimme tekemään jotakin, niin, että tilanne olisi sellainen, että he voivat palata. Paikallishallitusten on myös annettava vähimmäistukea, jotta päästään eteenpäin. Edelleen olisi löydettävä ratkaisuja niille valtavan monille serbeille ja romaneille, jotka ovat joutuneet siirtymään pois Kosovosta. Sitten edelleen Kosovosta lähteneet albaanit, albaanit, jotka poistuivat sieltä selkkauksen aikana – palaaminen vähemmistöryhmänä on erittäin vaikeaa. Tämä on ongelma, jonka tiedämme ja tunnemme myös Euroopasta. Suurin osa niistä, jotka eivät saaneet turvapaikkaa Euroopasta, jäävät kuitenkin Eurooppa Usein miten he tulevat Kosovosta ja usein he ovat Kosovon romaneja. Kaksi vuosikymmentä olemme jo käsitelleet tätä Bal- Länsi-Balkanin pakolaiskysymystä. Olisi jo korkea aika saada piste tälle surkealle luvulle. Siksi tarvitsemme EUn tukea, tarvitsemme paikallishallitusten ja kansalaisyhteiskunnan tukea, jotta saamme tämän tarinan päätökseen. Kiitoksia. Uh, Kiitos, Rouva Kumin. Mainitsitte, että Euroopan komissio on tässä ollut suureksi avuksi ja siksi antaisinkin seuraavaksi Euroopan komission edustajalle puheenvuoron. Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia ja, ja <clears throat> niin edelleen näistä asioista. Pierre Mirel on vastuussa. Olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Rouva puheenjohtaja, haluaisin ilmaista sen, kuinka kiitollisia olemme, että tämä kokous on järjestetty. Me tarvitsemme teidän ja teidän alivaliokuntanne tukea tärkeässä työssämme, kuten äskeinen puhujakin mainitsi. On hyvä, että te olette tehneet tämän erinomaisen asiantunti- asiakirjan. Anteeksi, se on oikein kattava ja perusteellinen. Ihmisoikeuksien suoja, vähemmistöjen suoja, nämä ovat asioita, jotka ovat osa Kööpenhaminan poliittisia kriteerejä. Kun puhutaan pakolaisista, pakolaisten uudelleen asuttamisesta ja niin edelleen, nämä ovat osia vakauttamisprosessista. Ja Komissiossa me korostamme erityisesti näiden elementtien tärkeyttä. Me olemme äskettäin 14. lokakuuta päättäneet valvontaprosessimme näiltä osin. Me olemme myös lopettaneet rahoituksellisen tukemme ja pyrin sitten vastaamaan näihin kysymyksiin. Ja me teemme hyvin paljon yhteistyötä OECD ja Etyin ja muiden toimijoiden kanssa. No mikä on sitten meidän yleis, yleiskuvamme tilanteesta? Vaikka me teemme paljon yhteistyötä äsken mainittujen tahojen kanssa, niin siitä huolimatta ihmisoikeuksien tilanne Länsi-Balkanilla on vielä erittäin huolestuttava. Ei vähiten siksi, että oikeudellinen puitteisto on puutteellinen. Itse asiassa tämä ei ole suurin ongelma, koska lainsäädäntöpuitteisto kehittyy varsin nopeasti ja joissakin maissa lainsäädäntöpuitteisto on pitkälti olemassa. Vakauttamisen edellytykset ovat olemassa, ihmisoikeuksia voidaan suojella, samoin vähemmistöjä. Paljon muutoksia on hyväksytty lainsäädäntöön ja tästä käydään ja on käyty jatkuvaa vuoropuhelua ja tämä keskustelu voi päättyä myös viisumivapautusten myöntämiseen. No tämä ei ole se ongelma, vaan ongelma on käytännön ja teorian välinen ero. Lainsäädäntö on olemassa, mutta lain täytäntöönpano ei toimi. Useissa tapauksissa en tai minun täytyy sanoa, että poliittinen sitoumus puuttuu, vaikka rahoitukselliset resurssitkin olisivat olemassa. Totta kai rahoituskin on ongelma ja nykytilanne vain vaikeuttaa tilannetta. Jos nyt lyhyesti kuvaisin ihmisoikeustilannetta ennen kuin pureudun pakolaisten sovittelukysymyksiin, niin suurin huolenaiheemme meidän näkökulmastamme, kun edistymiskertomusta tarkastellaan, on naisten ja lasten asema. Naiset ja lapset joutuvat kokemaan väkivaltaa, sitten suvaitsevat, suvaitsemattomuus ja seksuaalivähemmistöjen asema, sitten uhkailu, ja väkivalta ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia kohtaan. Ja on tärkeää, että media ja kansalaisjärjestöt voisivat toimia näillä alueilla vapaasti. Myös pääsy oikeuteen, terveyspalveluihin ja niin edelleen. Ja tietysti ihmiskauppa, naisiin kohdistuva ihmiskauppa, nämä ovat suuria ongelmia. Ja tietysti romanivähemmistön asema monilla alueilla on hälyttävä. Ja sitten mitä tulee pakolaisiin ja sisäisesti jout- siirtymään joutuneihin, joutuneisiin henkilöihin, näiden kohdalla ongelmia on ja erityisesti vanhusväestön kohdalla tilanne on hälyttävä. Bosnia-Herzegovinassa Serbiassa on saavutettu edistystä, mutta tähän mennessä toteutetut toimenpiteet eivät ole suhteessa avoimien kysymysten kanssa puutteita on vielä paljon enemmän kuin saavutuksia. Muutama esimerkki. Kroatian suhteen mielestämme pahin ongelma on se, että majoitusta tarjotaan niille pakolaisille, jotka haluavat palata Kroatiaan. Kroatiassa on olemassa niin sanottu asuttamisohjelma, jota nyt pannaan täytäntöön, mutta siitä huolimatta useita tapauksia tai useita tuhansia tapauksia on vielä vireillä, kuten Rova Kumin sanoi. Laajentumisneuvotteluiden yhteydessä, kun keskustelimme luvusta 23, meillä on tiettyjä mittatikkuja edistyksen mittaamiseksi. Tätä ei, neuvottelulukua ei ole vielä avattu. Ja sitten arvioimme tätä asumisjärjestelmää ja eläkeoikeuksia toisaalta. Toivomme, että erityiset ehdot laajentumisneuvotteluissa johtavat siihen, että saavutamme positiivisia tuloksia ihmisoikeuksien saralla. Sitten Makedoniassa tilanne on hieman rajallisempi, koska pakolaisia on tietysti paljon vähemmän mutta Tämän lisäksi Makedonia on aika nopeasti pystynyt lähentämään lainsäädäntöään EU-lainsäädäntöön, mutta tiettyjä puutteita menettelytavoissa edelleen on. Ja tässä ongelmana on juuri tämä, että teoria ja käytäntö eivät kohtaa. Bosnia ja Herzegovinassa Olemme tuenneet paluuprosessia jo vuosien ajan. Olemme antaneet tukea asumisjärjestelyihin. Ja suurin ongelma tänä päivänä näyttää olevan se, että Bosnia ja Herzegovinassa on, on äh, asetettu strategiaa täytäntöön UNHCRn tuella ja miljoonia on osoitettu pakolaisten paluujärjestelmiin, mutta strategiaa ei kuitenkaan vielä aseteta täytäntöön, koska on, koska ei ole päästy yksimielisyyteen siitä, mihin rahoitus kohdennetaan. Kohdennetaanko se ainoastaan pakolaisten paluuseen vai myös heidän kotouttamiseensa, erityisesti kun kyse on sisäisesti siirtymään joutuneista henkilöistä, jotka eivät pysty palaamaan kotiseuduilleen. Eli rahojen kohdentamisesta ja käyttämisestä ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen ja parlamentissa tämä asia on edelleen jumissa. Mitä Mostariin tulee, kuten tässä edellinen puhuja totesi, niin tässä meidän täytyy todeta, että emme voi edes puhua sovittelusta. Kun ajatellaan, että Mostarissa noin 85 kunnassa on olemassa kahden koulun järjestelmä saman katon alla. Eli lapset, jotka, tulevat, jotka ovat bosnialaisia tai sitten ne, jotka tai jotka tulevat eri yhteisöistä Mostarissa, eivät koskaan leiki yhdessä, jotka käy koulua yhdessä, miten voimme olettaa, että vakaus joskus palaisi? Mitä Montenegroon tulee, suurin ongelma ovat pakolaiset ja sisäisesti siirtymään joutuneet henkilöt, erityisesti Kosovosta. Ja positiivista Montenegrossa on se, että kun olemme keskustelleet viisumivapautuksista tai viisumimenettelyiden helpotuksista, niin Montenegro on pyrkinyt sisäisesti siirtymän, henkilöille, sisäisesti siirtymän joutuneille henkilöille takaamaan jonkinlaisen asukasstatuksen, joka takaa näille pääsyn työmarkkinoille ja terveydenhuoltoon ja niin edelleen. Toivomme myös, että Montenegron ja Kosovon välisten suhteiden vakauttaminen auttaa joitakin sisäisesti siirtymään joutuneita palaamaan mahdollisesti Kosovoon. Mitä Serbiaan tulee, Rova Kumin mainitsi joitakin lukuja. Meillä ei valitettavasti ole luotettavia lukuja, mitä tulee pakolaisiin ja siirtymään joutuneisiin henkilöihin, mutta ainakin 5000 henkilöä elää edelleen tällaisissa keskuksissa, hyvin alkeellisissa oloissa. Suuri osa heistä on romaneita ja varsin pieni osa heistä on palannut Kosovoon. 2007 ja 2008 Kosovoon palasi vain noin 8,5 tai 900 henkilöä. No minkä takia tämän enempää ei palannut? No siksi, että ihmiset eivät uskalla palata. Työmarkkinatilanne on surkea eikä majoitusta ole olemassa. Me pyrimme helpottamaan paluuta, me pyrimme osoittamaan rahaa asuntojen rakentamiseen ja niin edelleen, mutta tällä hetkellä enempää, enempää henkilöitä ei ole, siis sellaisia henkilöitä, jotka haluaisivat palata Kosovoon. Ja me emme tiedä, miten tämä myöskään suhtautuu muihin alueella käynnissä oleviin strategioihin, mutta toivomme, että tulevien viikkojen tai kuukausien aikana voimme tiivistää yhteisymmärrystä tai vuoropuhelua, jotta nämä kaksi strategiaa voisivat yhdessä toimia siten, että paluu helpottuisi niin kun puhuttiin pakolaisten paluusta ja uudelleen integroitumisesta, niin täytyy sanoa, että se on hidastunut huomattavasti parin viime vuoden aikana. Tässä pyrimme löytämään ratkaisun tälle ongelmalle, mutta sitä ei ole löytynyt. Suorastaan päinvastoin. Ja siksi me suhtaudumme myönteisesti Belgradin aloitteeseen, että aiheesta järjestettäisiin erityinen konferenssi, ja me jo valmistelemme tätä kollegoidemme kanssa, jotta voisimme paluuta ja uudelleen sijoittautumista helpottaa. Tämä on tietysti yksi merkittävä tekijä vakauttamiselle. Miten hyvät naapurussuhteet voidaan ylipäätään järjestää kahden maan välille, mikäli näiden Näissä maissa elää tuhansia ihmisiä pakolaisleireillä tai joillakin muissa, muilla leireillä. Ja miten, tai onko näillä henkilöillä, pakolaisilla ja sisäisesti siirtymään joutuneilla ylipäätään mitään todellista mahdollisuutta valita, palaavatko he kotimaahansa vai jäävätkö he uuteen kotimaahansa ja pystyvätkö he integroitumaan sinne. Sovitteluun tai sopuun vaaditaan myös yksi tärkeä tekijä, ja se on se, että sotarikolliset saadaan oikeuden eteen. Kuten tiedätte, tässä teemme yhteistyötä entisen Jugoslavian ähm, sotatuomioistuimen kanssa ja muiden tahojen kanssa. Ja tässä pyrimme ensiksi tukemaan yhteistyötä Jugoslavian sotarikostuomioistuimen kanssa ja muiden oikeudellisten tahojen kanssa ja sitten pyrimme tarjoamaan kans, raha, rahallista tukea Kroatian, Bosnian, Herzegovinan ja Serbian kansallisille tuomioistuimille. Ja tässä suhteessa olemme saavuttaneetkin edistystä, vaikkakin äh, kaikkia rahoja ei ole vielä edes käytetty. Ja hyvin hankala asia kansallisille syyttäjille on se, että näiden maiden välillä ei ole palautus- tai karkotussopimusta olemassa, koska sotarikollisia ei voida luovuttaa maasta toiseen, eikä joitakin tavallisiakaan rikollisia, jos näin voidaan sanoa. Ja tämä todella vaikeuttaa tuomioistuinten istuinten toimintaa. Kolmanneksi me pyrimme antamaan rahoituksellista tukea niille paikallisille kansalaisjärjestöille, jotka ovat sitoutuneita etsimään ja löytämään totuuden. Tämä on merkittävä tekijä matkalla sopuun, jotta tämmöinen rajat ylittävä oikeus toimisi. Meillä on yhteistyökumppaneita näiden maiden pääkaupungeissa, jotka pyrkivät sitten löytämään toimivan järjestelmän. Ja ilman tällaista prosessia mitään kestävää sopua ei voida nähdäkseni saada aikaan. Ja tämän olemme oppineet toimittuamme alueella. Ja jos ajatellaan myös Euroopan unionin historiaa. Kansalaisjärjestöt ovat käynnistämässä uutta aloitetta alueella, tämmöinen RICAM-aloite, ja tässä pyritään nimenomaan painostamaan hallituksia siinä, että kehitettäisiin rajat ylittävää oikeutta, sovittelua ja miten voitaisiin historiaa käsitellä siten, että tulevat sukupolvet oppisivat menneestä, eikä se olisi heille ylitsepääsemätön taakka. Me haluamme tukea tätä prosessia. Ensimmäinen joulukuuta järjestämme seminaarin Brysselissä. Tähän osallistuu myös paikallisia tai siltä alueelta kansalaisjärjestöjä. Ja tällä hetkellä mitään aihetta hyväisyyteen ei ole, koska saavutukset ovat olleet vähäisiä. Meidän täytyy jatkaa aktiivista otettamme te voitte luottaa, että komissio näin myös tekee, ja tässä työssä tietysti tukeudumme Euroopan parlamentin ja muiden täällä läsnä olevien järjestöjen tukeen tässä tärkeässä tehtävässä. Kiitoksia nähdään, että prosessi on oikein hyvin, hyvissä käsissä. Nyt sitten yksityiskohtaisemmin tähän Transitional Justice-kysymykseen Bogdan Ivanisevich seuraavana. Ja hän edustaa kansainvälistä keskusta, joka tätä asiaa käsittelee Belgradissa. Jätän teillä puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. The, the organization, the International Center for Transition Justice is... Järjestämme sen toimisto on New Yorkissa, mutta minä sen edustajana työn, teen työtä ja elän Belgradissa. No viisi minuuttia, vaikka se onkin joustava raja, niin minun, siis täytyy olla lyhyt, mutta, tai puhua lyhyesti, mutta sitäkin lyhyemmin puhun, kun otetaan huomioon, että herra Mirel otti esille erityisesti puheen lopussa asioita, joita mielestäni puhuu. Minua rohkaisee kuulla häneltä näistä asioista, jotka hän mainitsi. Minäkin tähän aloitteeseen muutaman yksityiskohdan voi lisää tätä. Kun puhutaan transitionaalisesta oikeudesta, puhutaan kahdesta standardin mekanismista, syytteet, valmistelut, instituutioreformit ja totuuden etsiminen. Rekomalaita pyrkii neljä pilaria, niitä käsittelen, mutta en kovin yksityiskohtaisesti koskien yksi, yksittäisiä maita näissä suhteissa. Yleisellä tasolla alueella, 15 vuoden nyt alueella, keskustelu transitollisesta oikeudesta on käyty syytteiden ympärillä. on asia toi, jossa on, joka on perustanut 93 entisen Jugoslavian rikostuomioistuimen. Ja sitten EU esittämällä näitä ehtojaan. Entisen Jugoslavian rikostuomioistuin sillä on ollut välttämätön rooli, kun se on syyttänyt huippujohtajia sekä poliittisia että sotilasjohtajia, jossa on luotu maata kansallisille oikeudenkäynneille. Se ei ole voitu odottaa, että se nämä vastapuolen etniset tai vastakkain olevat etniset ryhmät voisi yhteensovittaa mitenkään kovin vakuuttavasti. No mitä tulee pyrkimyksiin syytetoimista kotimaan kansallisissa oikeusistuimissa ne alkoivat tämän vuosikymmenen alussa, kun Kroatissa ja Serbiassa sota-ajan poliittiset johtajat eivät enää ole vallassa. huolimatta tästä menestyksestä on niin, että vain pienet prosenttiosuudet syytteestä on nostettu kansallisessa tuomioistuimissa. Poliittinen tuki näille menettelyille on vielä hyvin rajoitettua tällä alueella. On kuitenkin hyvin positiivinen poikkeus, mitä Bosnia-Herzegovina. Ja se voi johtua siitä, että sotarikosten ala, aliosasto syyttäjän toimistossa Sarajevossa on hyvin arvostettu instituutio, jossa eri ryhmät tekevät yhteistyötä. Siellä hyvin intensiivistä työtä on tehty tällä erityisosastolla. Kolme Kymmentä lainvoimaista syytöstä siellä, tai tuomiota siellä on annettu tämän alueen kaikissa maissa, jos verrataan 15 vuoden aikana konf- konfliktin lopumisen jälkeen oli 300 oikeudenpäätöstä, mutta se on vain arvio, koska on käytännössä mahdotonta tarkkaa lukua sanoa. huolimatta kiistämättömästä edistyksestä viime aikoina, on niin, että uhrit ovat tyytymättömiä. Nyt tämä transitionaalinen oikeus siirtyy sitten institutionaaliseen reformiin. Reformit, joita on saatu aikaan – entisessä Jugoslaviassa. Nyt siihen kuuluu oikeustoimia poliisi. kaksi oli poliisireformi, oikeustoimiuudistus myöskin. Voi sanoa, että oikeustoimen uudistus on, meni aika menestyksekkäästi. Sen jälkeen oli paljon vähemmän tällaisia huonosti ammattipäteviä ihmisiä oikeustoimessa tärkeillä paikoilla. Sitten Serbiassa säädettiin laki vastuusta ihmisoikeusloukkauksissa. Se päätettiin, mutta sitä ei ole vielä täysimääräisesti pantu toimeen. Sitten symboliset soputoimet Erityisesti enemmistöryhmiä tämä koskee. Etniseen solidaarisuutta sitä yritetään tukea. Uhria kohtaan olevaa solidaarisuutta yritetään tukea. Hyvittävissä se täytyy huomioida, että sitä periaatetta ei ole otettu huomioon käytännössä. Hallitukset pahoittelevat, pyytävät anteeksi etnisiltä ryhmiltä. Pyytävät anteeksi ihmishenkien menetystä ja niin edelleen. Mutta etiset jännitteet, ne voidaan nähdä myös armeijahenkilökunnan suhteen. Yksi ainoa aito komissio on tämän kysymyksen perustamiseen entisessä Jugoslaviassa voitu vain nimittää. 2001 tämä komissio perustettiin. Se kuitenkin häytettiin vuosi sen jälkeen ilman, että mitään kuultamistilaisuutta olisi eh, tehty tai raporttia esitetty. Siis se, että mitään totuuskomissiota ei ole, niin on sitten niin, että kansainvälinen rikostuomioistuin Jugoslavian osalta kansalliset tuomioistuimet ja myös kansalaisjärjestöt ovat sitten yrittäneet löytää tällaisia ratkaisuja sitten dokumentointikeskus Sarajassa pitäisi mainita ja vastaava keskus Belgradissa. He ovat arvokkaan panoksen antaneet rekisteriin, johon uhrit viedään, ne ihmisen henkisen menettäneet näissä konflikteissa. Suurin haaste entisessä Jugoslaviassa oli se, että julkisuudessa hyväksyttäisiin nämä faktat. on yritetty löytää totuus siis. Ja valitettavasti on niin, että tietoja ei usein eri etnisissä ryhmien keskuudessa tunnusteta. Sen vuoksi puhuttiin tästä totuuskomissiosta. Totuuskomissiota vuosien ajan ehdotettiin kansalaisjärjestöjen piirissä 230 järjestöä suunnilleen piti yhteyksiä vastaaviin henkilöihin päivittäin, johti konsultaatioprosesseja, mutta se kysymys tulee esille, että haluaako väestö näissä maissa tällaista uskomassa ollenkaan, halutaanko sitä? 2010 vuoden loppuun mennessä pitäisi tehdä sitten virallinen tutkimus ja esittää, jota myös näiden ihmisten allekirjoitus voisivat tukea. Nyt ei tietysti ollut tarpeeksi aikaa käsitellä tätä tuota lähemmin, mutta tämä on prosessi, jota täytyy ehdottomasti tukea. Kiitos. Kaikki nämä aloitteet ovat varmasti varsin hyödyllisiä. Ja nyt on hyvä hetki keskustella näistä, kun juhlimme Berliinin muurin murtumisen 20-vuotispäivää. Ja tiedämme, että Saksalla on ainakin paljon kokemusta kahdenkin autoritäärisen hallinnon kanssa. Sitten Amnesty Internationalin Edustaja, teitähän on kaksi. Olisi ehkä hyvä, jos voisitte jotenkin molemmat puhua mahdollisimman lyhyesti, että voisitte jotenkin jakaa keskenään tämän yhden puhujan puheajan. Aloitan, lyhye, aloitan tästä. Minä teen työtä puolella Balkanin alueella. Ja jotta nyt voisin vähän säästää aikaa ja voin vähän keskittyä asioihin, niin käsittelen kolmea erillistä asiaa tässä koko kentässä, jossa nimenomaan teillä Euroopan parlamentin jäseninä on ehkä vaikutusvaltaa. Ihmisoikeudet tarkoittavat sitä, että ihmisten oikeudet tunnustetaan ja niitä kunnioitetaan, eikä vain tyydytä tarkkailemaan niiden, niiden puutteita ja heikkouksia. Me teemme näin ja toivomme, että saamme teiltä tukea tällä matkallamme, jotta voisimme parantaa elinoloja näiden ihmisten kohdalla, jotka ovat kovasti kärsineet. He ovat kärsineet moninaisista ihmisoikeuksiensa loukkauksista ja kärsivät edelleen. Ja ensiksi haluaisin puhua näistä katoamisista ja sieppauksista. Ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että kun ihmiset eivät saa tietoa lähiomaistensa kohtalosta, rikkoo yh- ihmisoikeusyleissopimuksen artiklaa 3, joka on kirjoitukseen liittyvä artikla, ja Serbiassa, Kosovossa, Makedoniassa, Montenegrossa, Kroatiassa ja Bosnia ja Herzegovinassa, jos me laskemme kaikki luvut yhteen, niin ainakin 50 tai 60 000 ihmistä ovat edelleen epätietoisia läheistensä kohtalosta. Me olemme laatineet tällaisen raportin näistä kadonneista ja siepatuista henkilöistä. Tämä on saatavilla myös Serbialla ja Albanialla, siis näillä kielillä. Ja tämän, tämä raportti käsittelee koko Balkanin aluetta ja tässä pyritään tuomaan esille se, että ihmisillä on oikeus tietää läheistensä kohtalonsa, kohtalosta ja saada oikeutta. On varsin kiinnostavaa huomata, että ainoa tilanne, jossa saimme tietoa kadonneista, oli viime vuoden lopulla Montenegrossa, kun hallitus vihdoin vuosien painostuksen jälkeen suostui siihen, että henkilöt sitten sitten, tai heidän kohtalonsa selvitettiin, kun heidät oli luovutettu aikaisemmissa sodissa. Ja tässä raportissa on useita suosituksia. Ne ovat erityisiä tietysti näille kahdelle maalle, mutta se pätee myös ylipäätään sieppausten ja kadonneiden ihmisten kohdalla. Ja tärkeää on, että tämä annettaisiin myös Serbian ja Kosovon sotarikostuomioistuimille ja kaikille asianosaisille tahoille alueella. EUllahan on EULEX-missio Kosovossa ja me toivomme tälle missiolle kovasti tukea, koska ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen olemme havainneet edistystä saavutetun tutkinnassa ja, ja näiden katoamisten selvittämisessä. EULEX on tässä tutkinut näitä rikoksia oma-aloitteisesti, kuten tässä raportissakin kerromme. Eli tämä on ensimmäinen asia, eli jatkakaa EULEX-mission ja muun toiminnan tukemista alueella ja, ja antakaa tukea tälle <clears throat> ihmisten kadonneiden läheisten löytämiselle. Ja toinen asia, johon haluaisin puuttua, ja tämäkin on muistaakseni jo mainittu, Nimittäin ihmiset tällä alueella, jotka haluaisivat, äh, että, että tämä äh, rankaisemattomuus tuomioistuimessa poistettaisiin. Tämä on erityinen riski Serbiassa. Kolme kansalaisjärjestöjen naisjäsentä, luettelen tässä nimet, ehkä tunnettekin jotkut heistä, niin he olivat eräässä artiklassa, joka käsitteli kansalaisjärjestöjen toimintaa, ja tässä heitä syytettiin EU-jäsenyyden tukemisesta ja siitä, että he vaativat sotarikosten oike- sotarikollisten oikeuden eteen saattamista. Euroopan unioni toimitti pari vuotta sitten tällaisen suuntaviivaston ihmisoikeuksien puolustajille, ja tämä toimitettiin sitten lähetystöille EU-edustustoille näissä eri maissa, Serbiassa, Kroatiassa, Bosniassa ja niin edelleen, jotta nämä suuntaviivat sitten pantaisiin myös täytäntöön, jotta ihmisoikeuksien puolustajat saisivat oikeutta. Että kun tällaiset henkilöt sitten joutuvat oikeuteen tai kun heidän toimistoihinsa hyökätään tai kun sisäisesti siirtyneet henkilöt eivät saa harjoittaa oikeuksiaan, niin toistaiseksi vain muutama edustusto on ottanut kantaa siihen, mitä tapahtui Belgradissa syyskuun lopussa, mutta nyt kun nämä suuntaviivat on julkistettu, niin kaikki edustustot ovat antaneet tälle tukea. Eli tällaisia ihan yksinkertaisia konkreettisia tekoja Euroopan unioni voisi tehdä ja näitä me kovasti tuemme. Ja lopuksi on hyvä, että UNHCR ja Euroopan unionin kollegat ovat korostaneet sitä, kuinka tärkeää on pitää mielessä pakolaisten ja sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden asema. Me haluaisimme mennä tässä vähän pidemmällekin kuin UNHCRn tekemät suositukset ja me haluaisimme kehottaa niitä EU-jäsenmaita, jotka tällä hetkellä solmivat kahdenvälisiä sopimuksia Kosovon kanssa, eivät, eivät lähettäisi vähemmistöjen asukkaita takaisin, erityisesti romaneita, koska olot vielä eivät ole turvallisia. Amnesty International ei ole sitä mieltä, että romanien paluu voitaisiin Kosovoon tällä hetkellä vielä järjestää asianmukaisella tavalla. Olette kuulleet, mitä Makedoniassa on tapahtunut ja näyttää siltä, että jos hallitus saa rahoitusta, niin silloin se ehkä käynnistää tämän integraatioprosessiin. Ja jos tämä onnistuu, niin ehkä kosovolaisetkin voisivat sitten ottaa yhteyttä Montenegroon ja tämä voisi ratkaista jotain ongelmia näiden valtiottomien ihmisten kohdalla. Mutta tällaista toimintaa pitäisi jatkaa. Me toivomme, että jatkatte tilapäisen suojelun ohjelmia, joita alueella on käytössä, jotta sitten Kosovo voisi vahvistaa omia resurssejaan siten, että ihmiset voisivat turvallisesti palata kotiseuduilleen. Muuten he jatkuvasti kiertävät kehää ja ongelma vain säilyy tai sitten he ovat jumissa Serbiassa ja siellä ei ole heille mitään, elleivät he menneet Serbiaan vuosina 1999 ja 2000. Nämä ovat hyvin monimutkaisia ongelmia ja toivomme, että Euroopan parlamentti voisi painostaa eurooppalaisia toimijoita, jotta nämä ohjelmat jatkuisivat. Kiitoksia, Rova Jones. Haluaisin mainita nyt, että puhuitte ihmisoikeussuojelijoiden suuntaviivoista, että Meillä ei ole kovin hyvää kuvaa siitä, miten EU-delegaatiot ja jäsenvaltioiden edustustot näitä toimeenpanevat. Hieno, koska se, mitä tarkoitan, että oikeusasiamiehellä on toimivaltaa, hyvää hallinnointia, valvoa. Ja hän on, kun olin puhunut hänen kanssa tästä kysymyksestä, hän sanoi, että jos hän saisi muutaman valituksen siitä, että ei ole pantu täytäntöön jotenkin näistä suuntaviivoista, hän olisi velvollinen tutkimaan asiaa. Että tämä teille vain ideaksi käyttää. Nyt haluaisin sitten ottaa mukaan puheenvuoron pyytäneet jäsenet. Niin, pahoittelen. Täytyy antaa puheenvuoro De Kaiserille ja Prodille ja saatte puheenvuoroissa aikaa, ja toivottavasti aikaa. Roveri teillä puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen vähän harmistunut, emme ole ehtineet kuulemaan toista ystäväämme Amnesty Internationalista. Toivon, että hän ehtii vielä puhumaan. On totta, että kun nyt olemme kuunnelleet näitä esityksiä, niin niistä nousee tietynlainen paradoksi. On totta, että he kuvailevat hyvin monimutkaista tilannetta. Se on suhteellisen huono ihmisoikeuksien suhteen. Herra Sebek sanoi, että ei meidän ole rakennettava demokratia uudelleen, vaan se on rakennettava alusta asti ensimmäistä kertaa. Demokratia ei ole koskaan näissä maissa ollut, sen kyllä ymmärsin. Toisaalta tiedätte, kuinka vähän kiinnostusta monilla eurooppalaisilla on laajentumiseen. Sanotaan, että no nyt riittää tämä laajentuminen. En nyt puhu ehkä kaikkein korkeimman koulutusta. Erityisesti ihmisoikeuskysymys on äärimmäisen arkaluontoinen. Kuitenkin Balkanin maat kuuluvat maantieteelliseen alueeseen implisiittisesti ja eksplisiittisesti olemme keskuudessamme sopineet, että meidän on laajennettava ainakin Balkanille. Nyt puhuttiin tästä vihreästä nurmikosta ja demokratiasta varmaankaan Balkaniin ei laajenneta, huom- laajenneta huomenna, koska emme voi hyväksyä EU-hun sellaisia maita, joissa demokratia on edes suurin piirtein vakaa. Eli tämä tilanne on kiusallinen. Haluaisin kiittää herra Mireliä siitä, että hän selitti hyvin, mitä kaikkea komissio on tehnyt. Minulla olisi pieni kysymys. Minulle komissio on koulu esi- äh, Kosovo on esimerkki, äh, Kyseessä on pieni, hyvin köyhä alue, alue, johon on panostettu paljon, lähes äh, ja sillä tavalla se on rakennettu. Tähän viitattiin lyhyesti. Euleksia varten sinne on budjetoitu. Kävin paikalla noin vuosi sitten. Kyseessä oli siirtymäkauden oikeus ja eu EUleksille siirrettävät asiat ja sotarikosten oikeuteen vieminen. Mikä tilanne näiden asioiden suhteen on. Mainitsin nyt Mirelin, mutta kyllä toki joku muukin voi vastata kysymykseen, mikä oli kaikkein paras tulos tästä äh, rahoituksellisesti raskaasta metodologiasta Kosovossa. Muuten olemme vähän hukassa, kun emme tiedä mitä enemmän voisimme tehdä kun ajatellaan henkilöstöön, sen siirtymistä ja budjettia ja muuta. Haluaisin tietää, toimiko tämä operaatio, toimiiko se, kannattaako sitä jatkaa. Kiitoksia. Merci, Madame de Kaiser. Euh, la, le prochain orateur est Monsieur Prodi. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Prodi. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin mm, itsekin kiittää herra Sebekiä ja erityisesti herra Ivanisevicia heidän puheenvuoroistaan. Ne olivat hyvin realistisia. Pohdin sitten, voidaanko koko entistä Jugoslaviaa varten saada aikaan todellinen totuus- ja sovintoprosessi. Minusta sitä nimenomaan tarvittaisiin. Kaikki tämä pirstoutuminen, mitä entisessä Jugoslaviassa on tapahtunut, estää todell- totuuden löytämisen, koska entisen Jugoslavian puitteet ovat edelleen pirstoutuneina. Uskon, että myös laajentumisen prosessia ajatellen meidän on saattava entisen Jugoslavian raamit kasaan mahdollisimman suuressa määrin. Jollakin tavalla olisi pyrittävä paitsi siihen, että oikeudelliset rakenteet ja standardit saadaan kuntoon, vaan, vaan pyrittäisiin myös siihen, että laajentumisprosessi voisi hyödyttää ja edistää totuuden ja sovinnon löytämistä, koska näiden asioiden olisi kuljettava käsi kädessä. Uskon, että meidän olisi kaikin tavoin pyrittävä kokoamaan tämän väkivallan pirstoman taulun palaset yhteen että pääsisimme todellisen rauhan, totuuden ja sovinnon tielle. Myös kansainvälisen tuomioistuimen rikostuomioistuimen työ entistä Jugoslavia varten on tärkeää. Siinä haetaan henkilökohtaisia vastuuta, vastuita, ne ovat tärkeitä, mutta siinä ohitetaan tämä rauha ja sovinto se on se todellinen prosessi, mitä me tässä tarvitsemme. Pohdinkin nyt, onko se mahdollista. Voitaisiinko myös laajentumiselle anneta, antaa pyrkimykseksi entisen Jugoslavian palojen kasaaminen niin, että saataisiin aikaan todellinen totuutta heijasteleva kuva, jotta sovintoon voitaisiin päästä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Prodi. Kiitoksia, herra Prodi. Kaksi puheenvuoropyyntöä vielä on. Varapuheenjohtaja Zemke ja sitten Ravagiana Ku. Herra Zemke, halusin kiittää puheenjohtajaa, halusin kiittää myös tiedoista, koska saimme tänään teiltä kaikilta todellakin hyvin mielenkiintoisia ja rehellisiä, vilpittömiä tietoja tilanteesta. Se on erityisen tärkeää meille. No, aikaa keskusteluun on vähän, kun sitä on koko ajan vähemmästä aikaa. Mutta siis halusin keskittyä yhteen kysymykseen, joka liittyy siihen, että josta Rova Kaiserkin ja herra Brody puhuivat, me europarlamentaarikkoina olemme erään valinnan dilemman edessä. Joku päivä meidän täytyy äänestää Euroopan unionin laajentumisesta. Me olemme sen puolesta, että se laajentuisi, mutta mutta myöskin tämä keskustelu osoittaa, että erityisesti jos puhutaan ihmisoikeuksien suojelemisesta, niin ei tämä ole niin yksinkertainen asia. Tänään keskustellaan nyt kahdesta valtiosta, Islannista, joissa ongelma ei oikeastaan ole, ja sitten Kroatiasta, joka otetaan hyvin vakavasti huomioon, jos, puhuu, jos puhutaan laajentumisesta, niin haluaisin yksinkertaisen kysymyksen esittää. Miten te arvioitte tilannetta Kroatiassa koska suoraan sanoen osa niistä tiedoista, jotka täällä välitettiin, että ei ole pakolaisille tilaa, on kaikkia muitakin ongelmia, niin on hyvin huolestuttava tieto. Jos tähän voisi vähän enemmän tietoa saada tästä juuri Kroatian tilanteesta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia. Rouva Giannaku sitten. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää erityisesti tämän päivän kutsuvieraitamme. Tämä hyvin realistinen tapa, joilla he kuvailivat meille tilannetta, oli erittäin hyvä. Euroopan unionin laajentumisen puitteissa nähdään vain suuret viivat, ei yksityiskohtia, ei aina oteta riittävällä tavalla huomioon todellisuutta kentällä. Usein ei edes tiedetä, kuinka tilanne voisi muuttua. Jotta tilanne muuttuisi, niin sen aikaansaaminen ei ole mitenkään helppoa, se on äärimmäisen vaikeaa. Varsinkin ihmisoikeuskysymyksissä ja naisiin kohdistuneissa rikkomuksissa – selkkausten jälkitilanteet ovat aiheuttaneet puitteet, jotka eivät helpota tilannetta. Vaikka toivoisimme, että nämä maat liittyisivät EU-hun, niin osalle niistä se tuntuu olevan aivan käsien ulottumattomissa. Euroopan unioni voi kuitenkin pyrkiä tekemään jotakin kehityksen puolesta. Kuinka me voisimme auttaa näitä maita mahdollisimman konkreettisella tavalla? ei ole kyseessä ainoastaan oikeuslaitoksen uudistamisesta, vaikka silläkin on toki roolinsa. Useimmiten lait ovat kyllä olemassa, mutta niitä ei täytäntöön panna. Lisäksi väestö ei myöskään kunnioita lakeja. Kuinka voisimme toimia tehokkaammin? Zegbeck sanoi aivan oikein, että olemme lähettäneet sinne paljon rahaa. Ja minun on myönnettävä, että minulla on joitakin epäilyksen aiheita, mitä tulee siihen vaikutukseen, myöteiseen vaikutukseen, mitä kaikilla lähettämällämme rahalla on ollut. Siitä on varmasti puhuttava seuraavan kerran, kun käsittelemme näitä asioita. Uskon, että meidän olisi tarkasteltava tätä näkökohtaa. Toki on autettava paikallista väestöä. Jos se onnistuisi paremmin, jos korostettaisiin enemmän ihmisoikeuksia. Kööpenhaminan kriteerien lisäksi se voisi olla aivan ratkaiseva näkökohta eh, laajentumista ajatellen. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Kiitos, Rova Chanaku. Nyt tekisin seuraavanlaisen ehdotuksen. Annamme puheenvuoron Amnesty Internationalin herra Martinskille ja sitten myös johtaja Mirel voisi käyttää loppupuheenvuoron. Ja sitten tietysti haluan antaa puheenvuoron vielä herra Kukanille. Hän on täällä puheenjohtajan roolissa. Enkä myöskään ole unohtanut vietnamilaisia buddhalaisia, jotka haluaisivat myös ehkä sanoa sanasensa. Joten joten jättäkää heille pari minuuttia puheaikaa, tällainen konkreettinen ele. Herra Martsinski. Kiitos. Halusin puhua teille asiasta, joka on unohdettu viimeisen 14 vuoden aikana, eikä sitä tänäänkään ole mainittu, joten hyvä, että sain puheenvuoron. Nimittäin sodan aikana raiskattujen naisten asema Bosnia-Herzegovinassa tämä on, on järkyttävä ja se on todella, kam, tilanne on todella kamala. Olemme laatineet asiasta raportin ja se on tässä, jos joku on siitä kiinnostunut. Tähän asiaan pitää puuttua. Me olemme huolestuneita kahdesta asiasta, erityisesti mitä tulee siis tähän näiden naisten asemaan. Ensiksi, että he eivät saa oikeutta asialleen, vaikka ovat joutuneet kärsimään tällaisia, louk- tällaisia loukkauksia. Ja toiseksi ja miten <clears throat> tällaiset rikkomukset tai rikokset voidaan korjata. Kun viittasin siihen, että oikeutta nämä naiset eivät ole saaneet, niin tarkoitan tällä sitä, että sodan aikana asia oli paljon esillä, kaikki siitä puhuivat, ja kyse on noin 20-50 tuhannesta naisesta, jotka raiskattiin sodan aikana, eli määrät ovat valtavia, kun IKTY-tuomioistuimen rekistereitä katsotaan, niin, syyte, niin tuomio on annettu ainoastaan 18 tapauksessa. Ja muissa tuomioistuimissa on, on noin 30 päätöstä annettu, joten tässä on kyse kymmenistä tuhansista naisista ja tuomioita on annettu vain muutamia kymmeniä, joten on ilmeistä, että tähän asiaan ei ole puututtu sen vaatimalla vakavuudella. Ja kuten ehkä tiedätte, näiden rikosten tekijät kulkevat vapaana Bosnia-Herzegovinassa. Usein heillä on hy- hyviä asemia ja he nauttivat sitten vielä erityiseduista. Ja jos tarkastelette näiden naisten asemaa, he elävät köyhyydessä, he elävät usein maaseudulla, heillä ei ole työtä, he eivät ole saaneet minkäänlaista psykologista tukea, he ovat traumatisoituneet, he eivät pysty työskentelemään, he eivät saa terveydenhoitopalveluja, he eivät pysty kunnostamaan talojaan. Tilanne on todella järkyttävä ja paljon pitäisi tehdä, jotta näiden naisten asemaa voitaisiin kohentaa. Ja tässä puhutaan sovittelusta ja muista eh, tällaista asioista, niin nämä naiset eivät voi hyödyntää näitä edistysaskelia, koska he asuvat edelleen samoissa yhteisöissä kuin rikosten tekijät. Ja mitä näihin rota- sotarikoksiin tulee, kuten tässä edellinen puhuja mainitsi, niin Bosnia-Herzegovinan tuomioistuin on tehnyt hyvää työtä sotarikollisten saattamisessa oikeuden eteen mukaan lukien seksuaalirikolliset, vaikka, vaikka heitä vähän, vähän onkin. Mutta tämä, tässä on kyse on tällaisesta hybridituomioistuimesta. Siellä on myös ulkomaisia syyttäjiä ja tuomareita, mutta tällä hetkellä kansainvälisten oikeuden tai tuomareiden ja syyttäjien mandaatit päättyvät ensi kuussa. Mitään jatkoa ei ole, ei ole tulossa. Miten hyvin aloitettua työtä seurataan? Se, mitä Euroopan parlamentti voisi tehdä ja muut toimijat on se, että painostaisitte Bosnia-Herzegovinan viranomaisia, että tämä työ jatkuisi, että Bosnia-Herzegovinan kansallinen tuomioistuin voisi jatkaa toimintaansa näiden rikosten äh, selvittämisessä. Ilman oikeutta ei ole myöskään sopua. Ja tässä lopuksi halusin vielä mainita, että te voisitte vielä Bosnia-Herzegovinan viranomaisilta peräänkuuluttaa strategiaa, miten he aikovat kuntouttaa niitä naisia, jotka raiskattiin sodan aikana. Heille pitää taata pääsy terveydenhuoltoon, koulutukseen, työmarkkinoille. Heille pitää tarjota asumispalveluja ja muita sosiaalisia palveluja. Bosnia-Herzegovinan viranomaisten pitää ottaa käyttöön jonkinlainen strategia tilanteen korjaamiseksi. Kiitoksia, hyvä, hyvin arvokas puheenvuoro. haluaisin pyytää herra Mireiliä kommentoimaan lyhyesti myös tätä kysymystä, jos voitaisiin kiinnittää huomiota näiden sodan-aikaisten raiskattujen, äh, raiskattujen selviytymiseen. Thank you, Chair. Uh, maybe not in the right order, but... Kiitoksia ehkäpä oikeassa järjestyksessä, mutta haluaisin aloittaa Robert Jenakun huomiosta, että paljon rahoitustukea, rahoitustukea on annettu ja mikä vaikutustulos tarkalleen sanoen on. Sanoisin, että kyllä paljon rastukea on oikeutusti annettu, kun on tuettu kansallisia tuomioistuimia niin edelleen. Eri mahdotut asiat täällä. Kysymys on siitä, että tarpeet ovat niin suuret, kun on tuhansia tapauksia vireillä juttuja sarjavan tuomioistuimessa. Se tarkoittaa rahallisesti, että tarvitsisimme enemmän määrärahoja, tuomareita, syyttäjiä ja niin edelleen. Eli kyse ei ole siitä, että ei olisi alkoita oikein se, mitä on jaettu, vaan että tarpeet ovat paljon suuremmat. Mutta rahoitusta tärkeämpi on mielestäni tahto, poliittinen tahto eri maissa – nopeuttaa prosessia, antaa enemmän resursseja, aikaa tälle. Esimerkiksi luovuttamissopimuksista sopien maiden välillä monissa asioissa hallitusten pitäisi tehdä enemmän, eikä kyse ole pelkästään rahoista. Herra Prodin kysymys. Jos Balkanilla on ollut sotia, jotka ovat johtaneet näiden maiden itsenäistymiseen, niin emme voi odottaa, että entinen Jugoslavia jotenkin luotaisiin uudelleen. Ellen sitten ymmärtänyt väärin, mitä äh, halusitte sanoa. Mutta se on tärkeää, että jokainen maa paljon ottaisi paljon vakavammin oikeustoimen uudistamisen, pakolaisten palauttamisen – raiskatut nauset Bosniassa Herzegovinassa. Ja että aito, todellinen alueellinen yhteistyö saa oman merkityksensä sellaista. Ei ole oikeastaan nyt paljon konferenssia, kivoja lausuntoja. Tai no yhteistyö joskus, jota pystytään näkemään, on, että kun eri hallitukset sopivat IPA-ohjelman puitteissa ottaisi vastaan, että voidaan ryhtyä uusiin projekteihin, mutta, mutta paljon tärkeämpää alueellista yhteistyötä pitäisi olla. Kolmanneksi herra Zemkin kysymys Kroatiasta. Paljon aikaa ei ole sitä käsitellä nyt, mutta haluaisin vain sanoa, että edistystä Kroatiassa on ollut. Eläkeoikeuksien osalta, mutta enemmän täytyy vielä tehdä. Pidämme hyvänä tätä Serbian vaatimaa alueellista konferenssia. Toivottavasti Sarajevo-prosessi voitaisiin saada menestyksekäisen päätöksen ja komission puolella ja monin muiden avunantajien taholla. Avunantajien konferenssissa olisi haluaa näitä asioita käsitellä. Robert de Kaiserin kysymyksestä sitten seuraavaksi ensinnäkin EULEX missio Kosovossa. Se tuli täysin operationaaliseksi tämän vuoden helmimaaliskuussa. Se on siis 5-6 kuukautta ollut täysin toiminnassa. Se on nyt jo ottanut käsiteltäväksi tiettyjä sotarikoksia. Tuomioita on annettu. Tietyt osapuolet ovat suhtautuneet niihin kielteisesti, mutta oikeus on kuitenkin tehnyt tehtävänsä oikeus, oikeuden alalla. Tilanne on kuitenkin sellainen, että jos jokin tuomari tai syyttäjä on nimetty tänään, niin pian ei mitään tuloksia saada. Nämä ovat hyvin monimutkaisia vanhoja asioita. Ne edellyttävät paljon enemmän aikaa käsittelyyn kuin muut asiat muilla aloilla. Mutta vaikeuksista huolimatta Eulexil tulee olemaan merkittävässä roolissa. Kuten herra Jones sanoi, Sieltä tullaan käsittelemään myös kadonneita henkilöitä moniin vuosiin. Ei ole mitään tapahtunut tällä saralla. Nyt asia avataan uudelleen ja tutkitaan kentällä tilannetta. Ensimmäistä kertaa Belgrado on myös suostunut tiettyjen asiakirjojen avaamista ja paikkojen tutkimista ja olemme valmiita rahoittamaan Euleksien kautta kadonneiden ruumiita. Sitten vielä vi- viimeinen huomio Balkaneilla – yleinen mielipide on kielteinen, ei päästä sopimukseen, on kahdenvälisiä konflikteja, selkkauksia, järjestäytynyttä rikollisuutta – strategia asiakirjassamme 14. lokakuutakin korostimme tätä. Siksi juuri ihmisoikeuskysymykset, vähemmistöjen oikeudet ja muut ovat aivan keskeisiä ja jokaisen Balkanin maan on tehtävä vakavasti työtä niiden edestä, jotta muutamme tämän näkemyksen. Kiitoksia herra Mirel. Koko kuulemistilaisuutemme on päättymässä ja nyt haluaisin vielä antaa puheenvuoron lyhyesti kollegalleni Kukanille. Thank you very briefly because we are pressed by time. Hyvin lyhyesti, koska on aikapainetta. Kiitoksia arvon vieraille, että tulitte tänne ja rikastutitte tietojamme. Erityisesti herra Savökin puheenvuoro oli hyvin virkistävä. Se oli hieno kaunapuheisuuden näytös, se oli vitsikäs, älykäs, mutta Kaakkois-Euroopan Balkanin delegaatin puheenjohtajana sitten haluaisin sanoa, että Länsi-Balkan on todellinen alue, jossa on todellisia ihmisiä, siellä asuu todellista elämää kehittymässä. Ja he ansaitsevat yhteistyön tukemme ja apumme miten tahansa jakautuneita he ovatkaan tai erilaisia, niin meidän pitäisi tehdä työtä ja toivon, että 800 vuotta ei tarvita, että demokratia voitaisiin tuoda ja hyväksyntä Euroopan unioniin sinne. Herra Mirelli, sanoisin hänen puheenvuoronsa oli hyvin oikein ja ehdotitte yhteistyötä tässä ja haluaisin mainita, että Euroopan parlamentti käsittelee nyt päätöslauselmaehdotusta joka koskee laajentumistrategiaa, jonka komissio on matkaan saattanut. Ja joskus helmi-maaliskuussa Euroopan parlamentti tämän päätöslauselman hyväksyy. Puheenjohtajalla on hyvin ankarat silmät, mutta keskustelu siis osoittaa, että tämän valiokunnan jäsenten vastuullisuus, olisi kyse sitten Kaiserista tai Janakusta, jotka hyvin sitkeästi kysyivät näitä kysymyksiä. Joten tämä varmaan auttaa meitä jatkamaan tätä keskustelua tulevaisuudessa. Kiitoksia. Mielestäni tämä oli kahden tunnin kuulemiselle erityisen hyvä loppukaneetti. Kiitoksia kaikille puheenvuoroistanne ja mielenkiintoista ehdotuksistanne joiden perusteella voimme tehdä työtä. Nyt on minun velvollisuuteni ja oikeuteni sanoa, että virallinen kokous on päättymässä, sanon tämän tulkijalle, ja muutaman minuutin jatkamme englanniksi. Rova Natasselle antaisi nyt puheenvuoron, tai veli Tronghimille. Kyseessä on delegaatio Blym kylän luostarista Ranskasta, jos oikein,